Uh, dear colleagues, I think we start because we don't have uh, too much time, so I would like to start. No niin, haluaisin aloittaa kokouksen. Ready and toivottaa tervetulleeksi te, ne teistä, jotka olette täällä paikan päällä. Ensimmäinen kohta esityslistassa koskee itse esityslistan hyväksyntää. Se on teille jaettu keskiviikkona, tuo lopullinen versio. Ja haluaisin todeta, että aamulla ennen kokousta, joka alkaa ennen kello joka alkaa kello 10 kansallisten parlamenttien kanssa. Yritämme käsitellä kaksi kohtaa. E-demokratia koskevaa kertomus Ramon Hauregilta ja sitten eurooppalainen talletustakujärjestelmä. Suurlähettäisiä Vorchik on joutunut odottamattomasti kolmikantaneuvottelun kello 10 ja hän tulee aiemmin. Ja jos kykenemme aloittamaan tämän kansallisten parlamentin kokouksen aiemmin, niin sanomme puheenvuoron suunnittelijalle jo ennen kello 10, jos teille sopii. Ja näin pyydämme häntä sitten käyttämään puheenvuoron ennen kello 10. Jos kukaan ei vastusta esityslistaa eikä pyydä mitään muutoksia tähän, niin pidämme esityslistaa hyväksyttynä. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin hyvin lyhyesti ilmoittaa teille siitä, että osallistuin Kosakin täysistuntokokoukseen Bratislavassa 13.15.11. Kaksi pääkohtaa käsiteltiin siellä, josta yksi koski kansallisten parlamenttien roolia eurooppalaisessa päätöksenteossa ja toinen TTIPia Yksityiskohtaisen raportin saatte, kunhan se on valmisteltu. En siis ehkä nyt mene sen kummemmin tämän tiedon jakamiseen. Kerro vain, että kokous pidettiin ja keskustelu, kuten tavallista, oli erittäin vaikeaa ja minusta Afkona meidän tulisi pyrkiä rakentamaan mahdollisimman paljon siltoja kansallisiin parlamenttiin ja tehdä läheistä yhteistyötä niiden kanssa. Yleinen tunne kuitenkin on se, että kansalliset parlamentit yhä edelleen näkevät potentiaalin omassa roolissaan eurooppalaisessa päätöksenteossa. Euroopan tasolla ne eivät enää keskustele kansallisen tason toimielinten välisistä suhteista ja kansallisen hallituksen suhteista. Eli haaste siitä, että löydetään yhteinen kieli sen suhteen, mikä on jokaisen parlamentin perustuslaillinen taso, on edelleen avoin. Seuraava kosakokous Maltan puheenjohtajuuskaudella pidetään Valetassa 22.23. ensimmäistä ensi vuonna. Se on puheenjohtajille 28.35. Kosakin täysistunto. Ja haluaisin pyytää teitä vakuuttamaan poliittisen ryhmänne sitä, että osa, teidän edustajanne pitäisi osallistua näihin kokouksiin, sillä ne ovat erittäin tärkeitä. Ne voivat olla tärkeitä foorumeita keskusteluille joita käydään kansallisten parlamenttien kanssa. Viime kokouksessa nimittäin Bratislavassa olin siellä Afkon puheenjohtajan ominaisuudessa. Ja Euroopan parlamentin valtuuskunnan johtajana vain yksi kollega Markus Pretzel ENF-ryhmästä oli paikalla. Eli sillä tavalla Euroopan parlamenttia edustettiin Kosakissa like to move now to point three on the agenda, which is coordinators' recommendations. I not have any to make today. We will have the meeting. Um, ja ensi viikolla sitten 5.12. on kokous ja kerron siitä sitten myöhemmin. Nyt sähködemokratia ja Ramon Hauregi. Hän voi aloittaa keskustelun. Ja näin alkuun annan sinulle puheenvuoron. Ramon, ole hyvä. Gracias, presidenta, y buenos días. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Kuten varmaankin muistatte, sähköistä demokratiaa koskevassa mietinnössä esitetään joitakin suosituksia, jotka koskevat tätä demokratia- ja teknologiayhtälöä. Kuten varmaankin muistatte, haluaisin nyt vain vähän hahmotella keskustelumme kontekstia tässä, niin mehän lähdimme siitä, että demokratia erityisesti Euroopassa on joutunut erityyppisten iskujen kohteesta, kohteeksi. Kansalaiset ovat tyytymättömiä, päätöksenteossa on ongelmia, kun ajatellaan poliittisia päätöksiä, kriisi, aiheut, kriisi aiheuttaa paljon tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa, eikä instituutioihin ja poliittisiin puolueisiin luoteta. Ja tällaisessa kontekstissa, kun hyvin vilpittömästi auto, itse kriittisesti suhtaudutaan tähän tilanteeseen poliitikkoina ja pohditaan demokratiamme tilaa, olemme pyrkineet pohtimaan sitä, millaisia mekanismeja voitaisiin hyödyntää, millaista uutta teknologiaa, informaatioyhteiskunta teknologiaa voitaisiin hyödyntää demokratian tilan parantamiseksi. Kuten muistatte, tämä oli siis aiheemme. En nyt halua toistaa koko mietinnön tekstiä, vaan haluaisin muistuttaa vain siitä, hyvä puheenjohtaja, että kunhan tarkistustehtävisen jättämisen määräaikaa umpeutui, niin saimme noin 230 tarkistusta eri poliittisilta ryhmiltä. Minun, minä kävin ne jo läpi ja minun mielestäni ne ovat kaikki erittäin mielenkiintoisia ja täydentäviä ja joissakin on jopa mm, sellaisiakin pohdintoja, jotka on todella pakko ottaa huomioon minun mielestäni. Olen nyt työstämässä kompromissiratkaisuja moniin mietinnön kohtiin, mutta nyt, hyvä puheenjohtaja, olisi varmaankin parempi, mikäli mahdollista. En ole ihan varma, onnistuuko tämä, mutta olisi nyt hyvä kuunnella täällä ryhmien eri edustajia niin, että he kertoivat, kertoisivat eh, tarkistuksistaan. Joten jos teille sopii, edustaja Hybner, niin voisin sitten vastata puheenvuoroihin, koska nyt tänään varmastikin harjoituksena olisi pikemminkin kuunnella. I think it's absolutely logic that we, we do it. Niin, on loogista, että näin tehdään aloitan EPPstä. John Chaplin puhuu Christian Fredon puolesta. Thank you, Chair, and obviously thank you to Ramon. Kiitos ja kiitokset Ramonille hänen tekemästään työstä. Edust- puheenjohtaja Preda ei päässyt paikalle ja sen vuoksi hän pyysi minua lukemaan hänen näkemyksensä e-demokratiasta ja sen haasteista. Kuten edellisessä keskustelussa hän sanoi, Preda on esittänyt 16 tarkistusta. Muut EPPn kollegat Alistair, Ludwig ja muut ovat myös tehneet hyödyllisiä tarkistuksia, jotka voivat selkeyttää ja täydentää sitä, mitä esittelijän jo hyvässä luonnoksessa sanotaan. 223 tarkistusta on esitetty kaiken kaikkiaan ja sen vuoksi Preda haluaisikin äh, painottaa sitä, että täytyy keskittyä tämän mietinnön aiheeseen. Eli miettiä vakavissaan sitä, millä tavalla parantaa EUn ja jäsenvaltioiden äh, menettelytapoja, kun äh, täyden, to, toimeenpannaan e-demokratiaa. Kuten hän aikaisemmin sanoi, tässä yhteydessä ei ole paljoakaan järkeä lähteä erikseen liikaa käsittelemään viittauksia EUn politiikkoihin, jotka saattaisivat äh, selittää tai ei selittää kansalaisten vähäisen kiinnostuksen politiikkaan. Eli pitää katsoa ihan yleisin termein äh, asiaa ja pyrkiä hyötymään e-demokratian potentiaalista. Herra Preda on nähnyt paljon tarkistuksia, jotka liittyvät nettineutraalisuuteen, tasa-arvoon ja niin edelleen, joihin hän suhtautuu tietyllä varauksella, jos tästä tulee uusia kohtia, laajoja kohtia. Esimerkiksi nettineutraalisuus, siihen parlamentti on ottanut jo kantaa. Ja koska on hyvä, että oikeudenmukainen pääsy internettiin on tärkeää demokratialla, niin tämä kuitenkin nyt vain vesittäisi lopullisen version. Vaikkapa joulu on tulossa, niin tällainen joululahja toivellista päätöslauselma ei auta meitä saavuttamaan e-demokratiaa. On tärkeää olla johdonmukainen sen suhteen, mistä parlamentti on jo päättänyt, varsinkin liittyen EUn vaalilainsäädännön uudistamiseen. Ja siihen, voidaan, siihen tulee mukaan esimerkiksi internetäänestys ja silloin täytyy myös pyrkiä siihen, että voidaan estää kaikki mahdolliset petosyritykset. Mitä tulee sähköiseen äänestykseen, niin parlamentti vaati neuvoston luonnoksesta, että on tarpeeksi toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa luotettavuus tulosten luotettavuus, samoin kuin äänestyssalaisuus ja tietosuoja. Herra Preda äh, periaatteessa tukee tällaista äänestysmenetelmää, niin on aika epätodennäköistä, että kaikki nämä edellytykset saavutetaan ajoissa. Ja äh, aina on täytynyt huolehtia siitä, että äh, äänestyssalaisuus säilyy ja että kaikkia näitä periaatteita kunnioitetaan, jotka mainitaan tarkistuksessa 90. Teidän mukaan ei ole realistista odottaa komissiolta ehdotusta, jossa olisi mahdolliset mallit äh, sähköiseen äänestykseen vuoden 2017 mennessä. Tarkistuksessa 194 heijastellaan myös niitä tutkimuksia, joita komissio on tehnyt. Meidän täytyisi kuitenkin ensin saada tietää, miten kansalaiset suhtautuvat sähköiseen äänestykseen ennen kuin lähdemme täydellä vauhdilla eteenpäin tässä asiassa. Tämä tarkistus, esittelijän tarkistus on hyvin mielenkiintoinen, joka liittyy e-kansalaisuuteen, tarkistus 186, samoin kuin tietyt tarkistukset digitaalisesta henkilöllisyydestä. Mutta tätä poliittisissa ryhmissä täytyy miettiä. Tämä koskee Predan mielestä myös ehdotusta, joka tulee tietyiltä italialaisilta kollegoilta, jossa puhutaan mahdollisesta eurooppalaisesta Äh, peruskirjasta, äh, internet-oikeuksista. Mutta meidän täytyisi myös olla realistisia ja miettiä, mitä mahdollisia vaikeuksia tällaisen peruskirjan laatimisessa on ja millä tavalla esimerkiksi toimivaltuudet äh, jakautuvat EUn tasolla. Ramon, I, don't think... Kiitoksia, Ramon. Ei taida olla muita puhujia, vai haluaako joku muu te puhutte vihreiden nimissä vai? Kiitos. Eli puhut maksaa omissa nimissäsi. tässä on vihreiden varjostelija. Anteeksi, että nähnyt teitä No kiitos. Haluan korostaa vain joitakin näitä tarkempia kohtia, joista olemme tehneet tarkistuksia. There is no way that mitenkään ei onnistu se, että vuoteen 2017 mennessä saataisiin eh, sähköinen äänestys järjestettyä niin, että se toimisi vuonna 2019. Se on ihan mahdotonta. Olen siis esittänyt tarkistuksen tätä vastaan. Kun puhutaan sähköistä äänestyksestä, minun mielestäni meillä on kaksi eri linjaa. Olen keskustellut asiasta ryhmäni kanssa. Ne, jotka näkevät mahdolliset hyödyt ja ne, jotka näkevät mahdolliset ongelmat. Ja näitä täytyy sitten painottaa tai arvottaa eri tavoin. Minä olen varovaisemmin lähestymistavan kannalla sähköisessä äänestyksessä. On olemassa selkeitä vaaroja sen suhteen, että Sähköiset äänestykset voidaan hakkeroida, varsinkin tämänhetkisessä turvallisuusympäristössä, jossa tietyt val- jäsenvaltiot, joissa on paljon teknistä kapasiteettia, haluavat puuttua meidän äänestyksiimme ja vaaleihimme. On olemassa vaara. Meillä täytyy olla turvallinen järjestelmä ja kaikki järjestelmät eivät ole todella turvallisia, on vaara siitä, että tällaisia, tällaisia järjestelmiä puututaan. Ja meidän täytyy ehdottomasti nähdä, että hyödyt ovat suuremmat kuin vaarat. Ja siksi meillä tulisi olla mielestäni varovainen lähestymistapa. Monia parlamentteja on tämän varovaisen lähestymistavan takana ja minusta meidän tulisi sitä kehitellä entisestään tässä mietinnössä. Uh, other things, for example, we have amendment number one. Meillä on myös tarkistus 150. Olen pyrkinyt lukemaan kaikki tarkistukset ja kun luin tämän, niin ajattelin, että onpa hieno tarkistus. Ja sitten muistin, että olen itse kirjoittanut sen. Sehän on aina hienoa. Mutta tässä nyt on käytetty kuitenkin väärin avointa lähdekoodia julkisessa hallinnossa. Ja se kuuluu itse asiassa tähän mietintöön. Sillä jos haluamme saada hyvin toimivan sähköisen demokratian. Meillä täytyy olla sellaiset tietokonejärjestelmät, jotka voivat pitää yhteyttä kansalaisiin. Meillä täytyy olla järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat käyttää tavallista tietokonetta ollakseen yhteydessä hallitukseen. Ja kun hallitus taas laittaa tietoa internetiin, niin kansalaisten täytyy kyetä lukemaan sitä. Ja siitä syystä meidän tulisi käyttää avoimia standardeja. Niissä on kysymys demokratiasta. Kuten myöskin hyvistä arkistointikäytännöistä. Täytyy voida kyetä lukemaan mm, entisiä asiakirjoja, eikä sellaista käytäntöä voi olla, että aina kun päivitetään ohjelmia, niin, niin julkiset instituutiot käyttävät näitä entisiä asiakirjoja, ne ovat sellaisia, että niitä ei voida lukea. Siksi avoimet standardit ovat tärkeitä demokratialle. Avoin lähdekoodi on myös asia, jota tulisi käyttää usein. Ei aina kuitenkaan, vaan kysymys on julkisesta tehokkuudesta. Se on halvempaa, Ja siinä on se hyöty, että se, siinä voidaan käyttää avoimia standardeja. Nämä ovat nämä kaksi tarkistusta, niin meillä on myös useita muita käytännön tarkistuksia. Sellaisia, että mahdollistetaan se, että lobbausta voidaan hallinnoida. Siitähän me aina jaksamme jankuttaa vihreissä. Ja monia tällaisia tarkistuksia. Voitte lukea ne. Kiitos. Thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. No, tässä välissä kukaan muu ei ole nyt pyytänyt puheenvuoroa. Eikä täällä ole puheenvuoropyyntöjä. Ramon, ole siis hyvä. Bueno, muchas gracias. Suuret kiitokset. Aivan lyhyesti. Panin muistin viisi tai kuusi merkittävää aihealuetta, joihin varjoesittelijöiden kanssa tulen keskittymään ja pian aion järjestää heidän kanssaan kokouksen. Yritän saada aikataulun ko- ko- kasaan niin, että voin tavata kaikki varjoesittelijät ja voimme sitten yhdessä laatia asiakirjan, joka voi olla hyvin pitkälti konsensuksen perustuva. Ensinnäkin George, niin edustaja Soflin, nämä tarkistukset, joita EPP-ryhmä McAllisterin kautta on esittänyt ja Predan kautta panen ne merkille. Yleisesti ottaen pidän niitä ihan järkevinä. Edustaja Preda on aina korostanut sitä, että meidän on varovaisesti lähdettävä analysoimaan ja diagnosoimaan tätä demokratian kriisiä. Se on varmasti tärkeää niin, että mä rajoita koko järjestelmän uskottavuutta. Minä kannatan sitä, että otetaan mukaan ajatukset, joita edustaja Preda on esittänyt tarkistuksissaan tätä koskien. Ja sitten kun tätä keskustelua ajatellaan, niin tässä on hieman kitkaa, kun ajatellaan muuttaminen ryhmien tarkistuksia. Castaldo ja Aginolfi heidän tarkistuksensa, jotka koskevat suoraa demokratiaa. Tämähän on keskustelu, jossa on aina se mahdollisuus, että, että, että tässä jotkut ryhmät erityisesti viime aikoina herättävät tällaisen pyynnön niin, että pyrittäisiin perä, parantamaan demokratiaa suoran kuulemisen kautta, kansanäänestysten kautta, suoran demokratian kautta, niin kuin sitä voidaan kutsua. Minun mielestäni sen ei pitäisi olla vaihtoehto edustukselliselle demokratialle. Uskon, että viime vuosien kokemukset ovat kyllä osoittaneet, että niin sanottu suora demokratia ei ole täydellisempi ja hienostuneempi demokratian muoto kuin edustuksellinen demokratia. Minä itse asiassa uskon, että edustuksellinen demokratia on hienostuneempi, jalostuneempi muoto demokratiaa. Se ei tietenkään sulle pois sitä, että joissakin tilanteissa voidaan käyttää kansanäänestyksiä ja muita tällaisia järjestelmiä, mutta kyllä kokemus on osoittanut, että yleisesti ottaen kansanäänestys esityksillä haetaan yksinkertaisia vastaita monimutkaisiin ongelmiin. Eikä tämä ole aina suinkaan paras tapa saada esille kansalaisten todellinen mielipide. Tässä kuitenkin nyt käydään keskustelua. Minä pikemminkin kallistuisin sen puoleen, että, että suhtaudutaan vara, vara, varovasti tähän keskusteluun. Edustaja Andersson toi esiin tärkeän asian. Mehän pyrimme tämän avoimen lähdekoodin osalta ottamaan se käyttöön niin, että todellakin kansalaiset eivät olisi riippuvaisia tietyistä teknologioista, tietyistä ohjelmista ja niin edelleen. Ja olisi tärkeää, että heillä olisi aivan vapaa pääsy näihin teknisiin välineisiin se ei ollut mukana ja otetaan se mukaan. Minusta tämä oli tärkeä asia. Sitten täällä on aika paljon tarkistuksia, joita Ennusta Söflingille haluaisin ehdottaa koskien kansalaisaloitteita. Täällä on toistettu ne asiat, jotka täällä on jo sanottu tässä valiokunnassa koskien sitä, että pitäisi parantaa kansalaisaloitetta – Tämä menee vähän tästä asiasta ikään kuin ohi. Edustaja Schöplinkin on äh, laittanut mietinnän tästä ja valikunta on hyväksynyt asian, joka koski tätä kansalaisaloitetta. Meillähän on nyt tässä merkittävä keskustelu koskien sitä, pitääkö meidän pyytää internetin sääntelyä vai ei. Tämäkin on merkittävä keskustelu. Täällä on useita tarkistuksia, joissa todella korostetaan sitä, että tarvitaan sääntelyä verkkoon. Minä olen sitä mieltä, että tämä on äh, asia, joka pakottaa meidät pohtimaan sitä, onko se mahdollista ja kannattaako sitä poliittisessa mielessä suositella vai ei. Meillä on useita ehdotuksia, jotka tähtävät siihen, että mietinnössä otettaisiin käsittelyyn myös tietotekniikan ja yksittäisten oikeuksien välinen selkkaus niin, että ei esimerkiksi loukattaisi ja häpäistäisi ihmisiä. Täällä on edustaja, jolla on ehdotuksia, jotka koskevat sitä, että, että tietotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liitettäisiin myös yksittäisten ihmisten oikeuksien suojelu oikeus tulla unohdetuksi muun muassa, ja kuten tiedätte, ja myös henkilön yksityisyyden suoja. Mehän tiedämme, että verkko on aiheuttamassa hyvin vakavan yhteenoton, ja, ja nythän puhutaan jo tästä totuuden jälkeisestä ajasta. Hyvin paljon käytetään todella valheellistakin tietoa verkossa, joka sitten muuttuu ikään kuin totuudeksi puhutaan tästä postatotuudesta. Kyllä näitäkin oikeuksia on suojeltava. Kyllä tämä on video, joka on otettava mukaan mietintöön. Sitten meillä on useita tarkistuksia, joissa viitataan siihen, että vaadit, että otettaisiin huomioon julkisen mielipiteen monopolisoitumisen vaarat silloin, kun meillä on alakohtaisia lobbeja, jotka toimivat verkossa, järjestöjä, jotka keräävät, ikään kuin kokoavat näennäisesti massiivisen kansalaismielipiteen kasaan. Turha tästä on tällä edes puhua, mehän saamme itse näitä viestejä joka päivä, tuhansia kannanottoja, jotka kyllä edustavat kansalaisia, mutta voi olla, että ne ovat koneen keräämiä ja saamme sitten valtavat määrät nimilistoja, jotka kannattavat tiettyä kantaa tai suosittelevat meitä äänestämään yhdellä tai toisella tavalla. Tässä mietinnössä meidän on tuotava esille se vaara, että tietyt organisaatiot, jotka, joilla on halussaan nämä, nämä välineet, välittävät meille sellaisia kansan mielipiteitä, jotka eivät välttämättä oikeastaan olekaan sellaisia, vaan siinä on vain teknisesti yhdistetty tiettyjen kansalaisten mielipiteitä. Edustaja Schöfling on myös vaatinut sitä, että tunnustettaisiin oi, tunnustettaisiin perusoikeutena pääsyn internettiin. Italialaiset ovat tehneet työtä tämän puolesta ja omassa parlamentissaan siellä on hyväksytty sanamuoto ja ikään kuin luotu tällainen peruskirja, joka takaa oikeuden internetin pääsyyn. Meidän olisi varmasti otettava mukaan ajatus siitä, että tämän pitäisi olla ellei se jo olekin sitä. että Tämä pitäisi olla perusoikeus. Mietinnössä hahmotellaan teitä eteenpäin ja hahmotellaan ajatuksia, mutta on hyvin luultava, että meidän olisi otettava myös nämä pohdinnat mukaan. Lopuksi vielä, hyvä puheenjohtaja, tarkoituksena on, on todellakin tavata varjoesittelijät. Lähetän heille pian kompromissit, joissa käsittääkseni heidän kantansa ovat näkymis, näkyvissä ja varjosittelijat voivat sitten ilmaista mielipiteensä uusiin sanamuotoihin ja tehdä työtä tämän luonnoksen pohjalta ja sen jälkeen järjestämme kokouksen. Ja hyvä puheenjohtaja, ehdottaisin, että tammikuussa voisimme jättää mietinnön valiokunnan äänestettäväksi. Se voi olla hyvinkin tärkeä asia tälle parlamentille. Say that indeed we, we are Kiitoksia Ramon. Ja todella tavoitteena on äänestää tammikuun kokouksessa 30-31. päivä. Eli tässä välissä, kuten totesit, täytyy järjestää nämä kokoukset varjoesittelijöiden kanssa, tehdä kompromisseja ja kuten tiedätte, sihteeristö on käytettävissä, ne, joten toivon, että äänestätte sitten tästä asiasta tammikuun lopussa ja toivottavasti tästä tulee mielenkiintoinen ja hyvä mietintö. Muita kommentteja taida olla tästä asiasta, joten siirrytään sitten seuraavaan kohtaan, joka on kohta viisi esityslistalla. Afkon lausunto eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä. Olen itse siinä esittelijänä ja haluaisin kertoa teille siitä, että vaikuttaa siltä, että Afko on <clears throat> ainoa lausunnon antava valiokunta. Tässä on kysymys pankkiunionin rakenteen loppuun saattamisesta ja kolmannesta pankkiunionin pilarista, joka tavoitteena on rikkoa tai estää sellainen tilanne, eli että kansalaiset joutuvat maksamaan pankkien epäonnistumisesta. Tärkeä osio siis, joka täydentää koko tämän rakenteen. Kuten tiedätte, meillä on Ekonissa vaikea tilanne. Mietintöhän on jo jonkun aikaa ollut Ekonin esityslistalla eri muodoissaan ja emme voi poissulkea sitä, etteikö loppuäänestykseen tulisi vielä lisäviivästystä. Kuitenkin tavoitteena on olla valmiita tammikuun loppuun mennessä, sillä emme anna lausuntomme Ekon tekstiin, vaan Euroopan komission tekstiin. Haluaisin kertoa teille, että meidän tulisi ja vetoisi siihen, että meidän tulisi keskittyä siihen, mikä on Afkon kompetenssi tässä asiassa. Eli että se lisää todennäköisyyttä siitä, että tarkistuksesta äänestetään myönteisesti johtovaliokunnassa. Eli ehdotan, että kommentit keskittyvät kolmeen asiaan, kolmeen periaatteeseen, jotka ovat tärkeitä meille silloin, kun me pohdimme tätä Euroopan unionin toimielinrakennetta, eli vastuuvarmuutta oikeudenmukaista kohtelua ja oikeusvarmuutta. Oikeusvarmuuden kohdalla ehdotan, että otetaan käyttöön lisää elementtejä, jotka liittyvät tilanteeseen silloin, kun kansallisten talletussuojajärjestelmät ovat epäonnistuneet ja kun on liitytty tähän eurooppalaisen tilanteeseen ja kun kansallinen <clears throat> järjestely siis liittyy eurooppalaiseen järjestelyyn. Ja tämänhetkisessä ehdotuksessa, joka tulee komissiolta, ainoa prosessi, joka hyväksytään kansallisen järjestelyn epäonnistuttua, on se, että poissuljetaan kansallinen järjestelmä ediksen alaisuudesta. Ja sain huomata, että tämä oli ainoa järjestelyn kaavulla ediksistä se voidaan ottaa pois. Enää ei riittävästi suhteellisuutta tässä toteutuvan. Ja minusta voisi verrata jotain sellaista, joka tekisi tästä järjestelmästä hyvän, ottaisin käytäntöön menettely, joka sisältäisi sanktioita, mikä merkitsisi sitä, että ennen kuin kansallinen järjestely poissuljetaan, niin pohdittaisiin näitä taloudellisia sanktioita. Ja sen olen siis tässä ottanut esille. Ja on pitänyt Euroopan komissiota valmistelemaan delegoituja säännöksiä, joiden avulla määriteltäisiin nämä spesifit menettelyt tämän prosessin täytäntöönpanemiseksi. Tasaveroinen kohtelu jäsenvaltioiden välillä seuraavaksi sen suhteen viittaa tilanteeseen, jossa ei-euromaa liittyy järjestelyyn. Ja alkuperäisessä komissioehdotuksessa on tällainen häivennysvaihe, jolloin maat, jotka johtavat edistä ja siellä on sitten prosessi, jossa siirrytään takaisin kansalliselle tasolle näissä resursseissa, joita kerätään ja ne palautettaisiin tähän talletussuojajärjestelmään. Mutta itse täällä menettelyssä, menettelyssä ei ole mitään mainittu sen suhteen, millä tavalla tämänkaltaisen maan sisääntulo järjestettäisiin edikseen ja rahastoon. Sitä siis ehdotan tässä lausunnossani. Eli tällainen vähittäinen vaihe. Ja sitten vastuuvelvoisuuskysymyksessä tämä periaate. Sen suhteen ehdotan, että komissio myös tulee Euroopan parlamenttiin kertomaan silloin kun Ediksen jäsen saa poikkeusluvan tähän menettelyyn, jota sen tulisi seurata, jotta se voi ö, lisätä varojaan. Ja ehdotan tätä siis lisättäväksi. Ja sitten kaksi erittäin teknistä tarkistusta. tällainen jouheva informaatiovirta ja talletussuojajärjestelmän toiminta niin, että yhteisymmärrysmuistioita voidaan solmia EKPn kanssa ja kansallisten valvontaa viranomaisten kanssa – niin että ne, jotka hallinnoivat tallennussuojajärjestelmää, saavat olla osa prosessia. Toinen tekninen tarkistus liittyy siihen, että annetaan myös EKPlle oikeus, ei pelkästään Euroopan komissiolle vaatia lautakuntaa pitämään ylimääräinen kokous, sillä tähän mennessä vain komissiolla tällainen oikeus on eikä EKPllä. Eli ehdotan myös sitä. <clears throat> jos siis voin päättää tämän alustukseni tässä suhteessa, niin haluaisin myös kertoa teille siitä, että tavoitteenamme on äh, esittää tarkistustyöttämisen määräaikaa kello kuudelta seitsemäs päivä. Ja tarkoitus on äänestää 31. Eli kaiken tämä pitäisi sopia yhteen tuon menettelyjärjestyksen kanssa, jota Ekon on pohtinut. Näin päätän kommentointini tästä asiasta. Ja nyt meillä siis on edessämme haaste. Mercedes jos haluaa puhua, vai et halua puhua tästä, eikä kukaan muu. Mutta meillä on myös tilanne, jossa suurlähettiläs Jurczyk on jo paikalla. Anna kertoo teille siitä, että suurlähettiläs mielellään puhuu meille, mutta hän voi puhua vain ennen kello kymmentä. Eli keskeytän tämän menettelyn ja meillä on jo joitakin kansallisen parlamentin kollegoita paikalla, jos näin oikein. Tervetuloa. So with this, I, I don't know, maybe I just start officially. Niin, ehkäpä aloitan nyt sitten virallisesti. Ei kun aloitankin myöhemmin virallisesti kokouksen. Koska en halua nyt hukata teidän aikaan, hyvä suurlähettiläs. Kokous menee suoratoistona internetiin Yritetään jatkaa tätä siis myöhemmin. Kiitoksia. Hyvät kollegat, voitteko istuutua ja sitten suurlähettäisiin, kun haluatte, voitte puhua. Okay, thank you, Madam, Madam Chair, and uh, also first of all, the apologies for... Niin, kiitos puheenjohtaja. Anteeksi tästä pienestä muutoksesta esityslistaan. Mutta puheenjohtajakausi on päättymässä ja minun on mentävä nyt äh, Libe-valiokunnan äh, trilogiin kello kymmeneltä. Mutta kiitokset äh, kutsusta tähän tapahtumaan. Ja minusta on hyvä, että saan nyt puhua Slovakian puheenjohtajakauden nimissä. AFKO-valiokunnassa täällä on myös kansallisten parlamenttien jäsenet äh, mukana. Ja tämä on hyvä keino vahvistaa yhteyksiä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ja me puheenjohtajamaana olemme arvostaneet äh, yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa ja voin jo todeta, että yhteistyö on ollut erittäin hyvää ja hedelmällistä. Ja tiedän, että Kochok äh, on tavannut teidät valiokunnassani jo muutaman kerran. Ja äh, marraskuun alussahan te kävitte Bratislavassa, kiitokset siitä. Muutama sananen puheenjohtajakaudestamme sellaisenaan yleisellä tasolla. No se ei ole vielä ohitse ennen kaikkea. Vielä on työtä tehtävänä parin viimeisen viikon aikana. Me yritämme todella työskennellä kovasti, jotta voisimme täyttää meidän tavoitteemme, jotka asetimme kautemme alussa. Sitten muutama asia hieman laajemmassa kuvassa. Meidän puheenjohtajakauttamme eh, leimasi hyvin pitkälti Bratislavan huippukokous syyskuun puolivälissä. Ja pääviesti pointti oli se, millä tavalla saada unioni takaisin raiteilleen Brexit-kansanäänestyksen jälkeen. Ja sen vuoksi Bratislavan äh, tiekartta keskittyy hyvin äh, konkreettisiin äh, toteutettaviin tuloksiin, jotka ovat tärkeitä kansalaisille. Ja tämä kaikki oikeastaan muokkasi meidän puheenjohtajakauttamme ja olemme tehneet parhaamme, jotta saisimme joulukuun loppuun mennessä nämä konkreettiset tulokset toteutettua. Hieman konkreettisemmin olemme keskittyneet Euroopan raja- ja rannikkovartiointiin ja sen täytäntöönpanoon. Toivomme, että vuoden loppuun mennessä asia ei olisi vain pelkästään paperilla, vaan toteutuisi käytännössä. Minusta tämän puolen vuoden aikana olemme päässeet hyvinkin selkeästi eteenpäin Pariisin sopimuksen ratifioinnissa. Ja Marrakeshissähän meillä oli täysimittainen kokous, joka oli askel eteenpäin. En nyt lähde puhumaan sen enempää setasta. Neuvottelut olivat hankalat, mutta onnistuimme viemään päätökseen alle allekirjoit- setan allekirjoittamisen. Tämä on hyvin tärkeä askel meidän kauppapolitiikassamme. Tai eilinen konkreettinen tulos ää, maanrajoitusasiassa. Ja kun puhutte Georgievan kanssa, niin meillä on oli erittäin hyvät keskustelut äh, ja myös toteutus vuoden 2017 budjetista. Mitä tulee sitten Afkon agendaan, siinäkin olemme saaneet aikaan tärkeitä tuloksia. Ensinnäkin pääsimme eteenpäin keskusteluissa neuvostossa Euroopan sähköisestä äh, äänestyslainsäädännöstä – EP ja komissio pääsi eteenpäin EPn vaatimuksissa tutkimusoikeuksista, samoin kuin toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä. Näissä meillä on ollut jo muutama hedelmällinen kokous. No palaan konkreettisiin asioihin. Ensinnäkin äh, tämä eurooppalainen äh, sähköinen äh, vaalilainsäädäntö. Neuvosto tukee parlamentin pyrkimyksiä parantaa äänestysprosenttia eurovaaleissa. Haaste on suuri. Konkreettisesti ehdotuksesta vielä me yritämme nyt tässä neuvostossa käydä lävitse tätä ehdotusta, jonka parlamentti on tehnyt ihan avoimesti. Yritämme olla myös avoimia Euroopan parlamentin ehdotuksille, mutta uskon kuitenkin, että mm, yksimielisyyden saavuttaminen jäsenvaltioiden kesken voi olla vaikeaa. Me yritämme tässä nyt identifioida niitä muutamaa asiaa, jotka jotka voisivat äh, mennä eteenpäin ja joiden avulla voisimme luoda paremman puitteiston parlamenttivaale, e- Euroopan parlamentin vaaleille. Meidän roolimme puheenjohtajamaana on äh, mahdollistaa keskustelut neuvostossa ja pyrkiä löytämään konsensus näistä asioista – Olemme käyneet intensiivisiä keskusteluita työryhmätasolla ja keskustelemme itse asiassa huomenna Koreperissä tästä lähettiläiden tasolla. Ja toivon mukaan voin sitten palata valiokuntaan ja kertoa, mitkä ovat ne mahdolliset elementit tulevalle sopimukselle. Tiedän, että äh, aika rientää ja yritämme puheenjohtajamaana kiinnittää tähän asiaan hyvin paljon huomiota ja toivon mukaan saamme aikaan äh, positiivista kehitystä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vielä yksi asia. Tavoitteena on luonnollisesti parantaa äänestysvilkkautta, mutta ensinnäkin tämä on poliittinen prosessi jäsenvaltioissa – voimme yrittää luoda paremmat edellytykset ja puitteistot, mutta kuitenkin pohjimmiltaan kysymys on siitä, että Euroopan parlamentin vaalit ovat osa poliittista toimintaa jäsenvaltioissa. Ja tietyin ehkäpä lainsäädännöllisiin hienosäädöin voimme tehdä jotakin, mutta varsinaista ratkaisua äänestysvilkkauteen emme ehkäpä kykene löytämään. Mitä tulee sitten Euroopan parlamentin tutkimusoikeuksiin, sovimme parlamentin kanssa ja komission kanssa asiasta, miten mennä eteenpäin. Me tapasimme ja sovimme, että jotta voitaisiin käynnistää viralliset neuvottelut, tarvitaan Euroopan parlamentilta uusi sanamuotoehdotukseen – ja tiedämme, että tämä luonnostelu on Euroopan parlamentin oikeus ja velvollisuus. Sovimme myös äh, epävirallisesta äh, oikeuspalveluyksiköiden äh, välisestä yhteistyöstä, siis kolmen toimielimen välisten, ja he neuvottelevat näistä oikeudellisista yksityiskohdista. Mutta minusta oli tärkeää, että oli myös yleinen yhteisymmärrys ja toive saada aikaan nämä kontaktit oikeuspalveluyksiköiden välillä, koska sitä kautta he ehkä voivat äh, luonnostella nämä puitteet, joiden, paris, joiden sisällä me sitten siirrymme eteenpäin. Ja toivon todellakin, että tämä tapaaminen oikeusyksiköiden välillä olisi mahdollisimman pian. Mitä tulee tulevaan EUn toimielimilliseen muutokseen. Puhun tässä Brockin ja Bresson mietinnöstä, millä tavalla voidaan parantaa e, EUn toimintaa, Lissabonin sopimuksen parantamista ja Verhofstadtin mietintö, millä tavalla parantaa nykyistä e, EUn rakennetta – ja me puheenjohtajamaana odotamme mielenkiinnolla näitä mietintöjä ja kunhan ne on hyväksytty AFKossa ja täysistunnossa. Ja käsittääkseni tämä tapahtuu ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Joten kiitokset vielä kerran kutsusta tänne ja yritin tässä nyt äh, vain antaa hieman laajemman kuvan siitä, että mitä me puheenjohtajamaana olemme tehneet, mutta myös hieman konkreettisemmin miten olemme toimineet äh, AFKO-valiokunnan kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä lähettiläs. Tänään on tullut paljon kollegoita paikalle. Slovikian puheenjohtaja ja valtion lähettilästä meidän olisi kuultava nyt ennen kuin muodollinen kokous alkaa. Ja siksi osa osan saitte, saattavat ku, kuunnella myös ne, jotka ovat nyt tulossa. Suuret kiitokset lähettelijälle. Toivon, että, että saamme teidän kanssanne työn päätöksen. Kiitän teitä. Tästä tiedän, että monet asiat jäivät vielä kesken ja puheenjohtajakaudenkin aikana on paljon asioita, jotka tulevat jäämään kesken, mutta on hyvä, että voimme tehdä työtä erityisesti vaalilainsäädännön kanssa ja arvostamme tätä. Kiitän teitä läsnä olostanne ja työn tekemistä näissä vaikeissa asioissa. Ja onnea näihin viime kuukausiin puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia. Um, so Dear colleagues, uh, No hyvät kollegat, voimme varmaankin aloittaa virallisesti meidän tapaamisemme. Ensin haluaisin sanoa näkemiin lähettiläs Wojciechille, joka esitteli varapuhe, joka esitteli puheenjohtajamaan toimista ja samalla kiittäisin siitä, että komission jäsen Kristalino tuli paikalle ja ikävä kyllä Slovakin kansallinen neuvosto. Siellä on tänään tärkeä vuoden 2017 budjetin äänestys, joten siellä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, jonka piti olla minun kanssa toinen puheenjohtaja, ei voinut tulla paikalle. Samoin kuin myös Portugalin edustajalla on vastaava tilanne. Heillä äänestetään myös tänä päivänä vuoden 2017 budjetista ja pyysivät meitä selittämään, miksi he eivät voi tulla mukaan. Sitten haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, miksi me olemme täällä, koska Euroopan parlamenttina me yritämme käyttää kaikkia mahdollisia alustoja, joita olemme luoneet tai joita voidaan luoda, jota voimme käydä poliittista vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. AFKohan järjestää kerran vuodessa tämän tapaamisen yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa asioista, jotka ovat tärkeitä AFKolle ja AFKon poliittiselle agendalle. Ja me uskomme, että Eurooppa Euroopan äh, eurooppalaisten kansallisten parlamentaarikkojen verkostojen kautta me voimme olla hyödyksi kansalaisille ja muotoilla paremmin eurooppalaista politiikkaa, mutta sitä kautta meillä voi olla myös parempi vaikutus politiikan täytäntöönpanolle käytä paikallisella tasolla. Joten toivon, että tämä tämänpäiväinen äh, tapaaminen on yksi sarjassa pyrkimyksiä parantaa yhteistyötä kansalaisten edustajien kanssa eri Euroopan hallinnon tasoilla. Haluaisin myös ilmoittaa, että me tulemme ottamaan yhteyttä teihin ensi vuoden puolivälissä, koska kollegamme Paolo Rangel työstää niin kutsuttua täytäntöönpano mietintöä, jossa pyritään Ähm, tutkimaan perustamissopimusten äh, antamia mahdollisuuksia kansallisten parlamenttien äh, mahdollisuuksille osallistua. Joten hän ehkäpä tulee käymään teidän luonanne, taikka sitten ehkä me, me olisi parempi, että me kutsumme teidät tänne äh, keskustelemaan asiasta, siis ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Joten otin tämän tässä esiin, koska haluaisin tietää, millä tavalla te haluatte osallistua keskusteluun näistä asioista. Tämän päivän keskustelussa, kuten tiedätte, tapahtuu seuraavalla tavalla. Ja nyt aamupäivällä me keskustelemme kahdesta mietinnöstä, jotka ja Vodski, lähettiläs Vodskit jo mainitsi, jotka ovat osa yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa – tai kesken. Yksi liittyy parlamentin tutkimusoikeuksiin ja toinen liittyy Euroopan vuoden 1976 vuodelta olevaan vaalilakiin ja sen uudistamiseen. Tätä kautta haluamme vahvistaa vaikutustamme ja osallistumistamme asioihin, jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, koska esimerkiksi nämä tutkimusoikeudet ovat usein sellaisia, että se vaatii yhteistyötä rajojen ylitse ja sama koskee vaalilainsäädäntöä, joka on hyvin tärkeä nykyisen nykyisessä tilanteessa, jossa meillä on niin kutsuttu demokratiavaje vaje jotta me saisimme nyt eh, kansalaiset osallistumaan paremmin. Ja sitten iltapäivällä me käymme keskustelun eh, tulevais, tulevaisuuden kehityskuluista Euroopan unionissa. Siihen, mitä, mikä liittyy nimenomaan perustuslaillisiin ö, eh, asioihin. Ja puhumme asioista, joihin kykenemme vielä puuttumaan nykyisessä oikeuspuitteistossa. Mercedes Bresso ja Elmar Brockin mietinnöstä puhumme ja siitä, millä tavalla voimme viedä Eurooppaa eteenpäin samanaikaisesti toimien, kuitenkin olemassa olevien perustamissopimusten puitteissa. Ja sitten Kiefer Hofstadtin mietintö, jossa katsotaan nykyisten perustamissopimusten perustamissopimuksista eteenpäin ja minkälaisia toimi, muutoksia toimielimiin tarvitaan, jotta me saamme Euroopan äh, tekemään sitä, mitä sen pitää tehdä kansalaisten näkökulmasta, mutta joka kuitenkin vaatisi muutoksia perustamissopimukseen. Nämä mietinnöt ovat osa tätä prosessia jossa parlamentti katsoo Euroopan unionin tulevaisuuteen, joka on nähtävä myös äh, siinä kontekstissa, mitä neuvostossa tapahtuu, Bratislavan tiekartta, josta suurlähettiläs kertoi, ja mitä tapahtuu neuvostossa, maaliskuun Rooman perustamissopimuksen juhlapäivänä – ja tämä juhla äh, on siis, järjestetään Roomassa maaliskuun lopussa, samoin kuin myös sen puitteissa, mitä me, että Euroopan parlamentti on nyt hyvin kärsimätön äh, komission suhteen ja sen, mitä se nyt valmistelee valkoista kirjaa, joka liittyy Euroopan unionin rakenteiden parantamiseen. Joten tätä voi oikeastaan pitää nyt meidän äänenämme tässä koko keskustelussa. Haluaisin myös mainita, miten me haluaisimme, että nämä kokoukset järjestetään, tai miten tämä kokous järjestetään. Teillä on edessänne paperit, jonka te voitte täyttää ja pyytää sitä kautta puheaikaa. Eli täyttäkää nämä paperit ja sitten toimittakaa tai joku kerää ne täältä sihteeristölle ja sitten näemme, kuinka paljon aikaa meillä on jaettavana keskusteluun. Te olette varmaankin tottuneet tämän kaltaiseen työn organisoimiseen, koska näinhän tehdään myös Kosakissa ja varmasti monissa kansallisissa parlamenteissa. Eli tämä oli minun alustuspuheenvuoroni ja nyt haluaisin äh, pyytää komission jäsentä osallistumaan, samoin kuin äh, Javotski, jos ei hänellä ole mitään äh, sitoumuksia lounaaksi, niin meillä on yhteinen lounas aamupäivän istunnon jälkeen tuolla nollakerroksessa tässä rakennuksessa jäsenten ravintolassa. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron äh, Euroopan komission varapuheenjohtajalle Rova äh, Kristalina Georgievalle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam uh, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja Hübner. Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta tulla tänne tänä aamuna. Edustan täällä ensimmäistä varapuheenjohtaja Franz Timmermansia. Olen itse asiassa hänen sijallaan täällä. Hän olisi ollut täällä erittäin mielellään, mutta hän tänään on juuri johtamassa vuosittaista uskonnollisten johtajien kokousta, joten haluaisin kiittää mahdollisuudesta tulla avaamaan tämä tärkeä keskustelu. Hyvät jäsenet, en aio sanoa tässä mitään uutta. Aloitan aivan yksinkertaisella tosiasioiden toteamisella. Maailma muuttuu hyvin nopeasti. Monet näistä muutoksista ovat myönteisiä. Parempaan suuntaan mennään. Maailma on rikkaampi. Olemme nyt vuosittain luomassa 80 biljoonaa dollaria. Vuosittain monet ovat hyötyneet talouden kehityksestä ja meidän on muistettava, että miljardi ihmistä viimeisen 10-20 vuoden aikana ovat päässeet irti äärimmäisestä köyhyydestä. Tässä maailmassa teknologia muuttaa tapojamme elää ja tehdä työtä oikeastaan päivittäin. Lapsen lapseni ansiosta havaitsin, miten valtava muutos on tapahtunut minun elämäni aikana – hyvänä isoinä kerroin hänen, että kun olin hänään, hänen ikäisensä, hän oli silloin viisivuotias, ei ollut televisiota, ei ollut tietokoneita. Hän katsoi minuun ylös ja sanoi, ai sinulla oli vain iPadit silloin. Of course, the, if we compare what we did... Jos nyt verrataan, mikä tilanne oli silloin, kun itse olimme opiskelijoita, verrataan sitä nykyopiskelijoiden tilanteeseen ja kuinka lääket... No, toi, lääkehuolto toimii ja kuinka palveluja annetaan, niin kyllähän nämä muutokset ovat dramaattisia. Mutta ei pelkästään hyvään suuntaan ole muutoksia tapahtunut. On totta, että olemme paremmin liikittyneitä ja on helpompi liikkua maan osien välillä, mutta on myös huonon ideologian muutoksia tällä samalla teknologialla saatu aikaan, jota lapsenlapseni niin ihailee. Euroopassa olemme nähneet, kuinka valtavia vaikutuksia on ihmisten liikkumiselle. Valitettavasti tämä ihmisten liikkuminen tulee vain lisääntymään. Jos nyt sanotaan hyvin yksinkertaisesti, niin on sanottava, että maailma on nyt paljon herkempi ja arempi sokeille, jotka johtuvat konflikteista ja sodista naapuruusvaltioissamme. On muistettava myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Se ei ole enää mikään tulevaisuuden asia, vaan se on jo tätä päivää ja tunnemisen vaikutukset. Myös rahoituspuolen puolella on tapahtunut paljon. Muistatte, kun Shanghain pörssi, pörssissä tapahtui muutoksia, se näkyy täällä Euroopassa seuraavana päivänä. Mitä tämä Euroopassa tarkoittaa ja mitä se on tarkoittanut meille viimeisten seitsemän vuoden aikana? On oikeastaan ollut sitä, että yhdestä kriisistä on taivallettu toisin. Meillä oli talouden ja rahoituksen kriisi, euroalueen kriisi, Kreikan kriisi, pakolaiskriisi. Nyt olemme olleet näkemässä myös poliittisia shokkialta, joita on tuolta yhdistyneestä kuningaskunnastakin tullut hyvin, hyvin suuresta vaikuttavalla tavalla myös meidän Euroopan. Tosiasiat ovat yksinkertaisia ja ihmiset ovat huolissaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kaikkialla ihmiset ovat huolestuneita ja tämä huoli ja ahdistus on nyt ryhtynyt ruokkimaan sellaisia poliittisia suuntauksia, jotka toki on otettava hyvin vakavasti. Puhun tässä populismista, jota olemme tietenkin nähneet kaikkialla. Ja se tarkoittaa sitä, että meille monille Euroopassa tilanne on se, että monet ajattelevat, että kulta, kulta-aika on nyt mennettä ja nyt on koittanut epävarmuuden kausi. Valitettavasti hyvin usein tämän takia unohdamme, kuinka hyvä itse asiassa Euroopan unioni onkaan. Ja unohdamme sen, että meitä on edelleen 500 miljoonaa. No, saa nähdä kuinka, kuinka tuolta kanalin äh, saarilta sitten kuuluu, mitä sinne kuuluu vähän äh, päästä, mutta meillä on suuret sisämarkkinat, ihmisten vapaa liikkuvuus. Me unohdamme usein, että olemme edelleen maailman paras talousalue ja hyvin kilpailukykyinen alue. Hyvin helppo unohtaa nämä asiat silloin, kun olemme näiden shokkien alla. Meidän onkin siis pohdittava, mitä ovat meidän valintamme. Tietenkin kun maailma muuttuu, niin Euroopankin pitää muuttua. Euroopan unionin on pakko muuttua mihin suuntaan muutos sitten menee, mitkä ovat valintamme meille ja meidän lapsillemme. Todella toivon, että tästä epävarmuuden kaudesta Euroopassa syntyisi rohkeuden aikakausi, niin että tämmöisiä rohkeutta puuttua ongelmiin, joita edessämme on, ja ryhtyä toimiin, jotka ovat tarpeellisia niin, että Euroopasta tulisi vahvempi ja jotta muutokset tapahtuisivat parempaan päin. haluaisin vähän kertoa nyt niin, ja, ja sitten vielä tästä valkoisesta paperista. Mitä valintoja meillä on siis edessämme? Ensinnäkin on tärkeintä saada Eurooppa toimimaan vikkelämmin, ketterämmin näissä e, odottamattomissa sokeissa. Bruttokansan tuotteen tämä nykytilanne tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä päätöksiä nopeasti ja muutettava suuntaa riittävän nopeasti tarvittavasti ja tehtävä sellaisia päätöksiä, joiden kautta muutokset saadaan aikaan. Minä olen budjettialan komissaari ja minulla olisi erittäin tärkeä viesti kansallisille parlamenteille. Euroopan parlamentti on tehnyt suurimman palveluksen Euroopan unionin, unionille silloin, kun neuvottelimme nykyisistä monivuotisista rahoituspuitteista, koska Euroopan parlamentti halusi välttämättä joustavuutta talousarvioon ja näin saatiin tilaa meille muotoilla talousarviota tarpeen mukaan. Ja tämän ansiosta olemme onnistuneet kolminkertaistamaan maahanmuuttoon kohdistetut varat. Meillä on nyt 16 miljardia, oli, olimme alun perin itse asiassa alle 5 miljardin silloin, kun kriisin kanssa ryhdyttiin työtä tekemään. Tämän ansiosta olemme pystyneet tarjoamaan kriittisiä palveluja kansalaisille ja olemme voineet keskittyä kahteen prioriteettiin. Meillä ei ollut 20 tai 100 prioriteettia, vain kaksi. Työpaikkoja, investointeja kasvuun ja maahanmuuton ja turvallisuuden hallinnointi. Kun puhun tästä ketteryydestä, niin ymmärrän tietenkin oikein hyvin, että nykytilanne ei mitenkään riitä kun ajatellaan budjetin kehitystä, niin todella toivon, että seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä pystyttäisiin vielä paremmin toimimaan puskurina sokkien edessä ja että varoja voitaisiin siirrellä paremmin hyvä ystäväni Maria Monti tulee puhumaan teille tänään. Hän johtaa omia varoja käsittelevää ryhmää ja hän tulee kertomaan teille, että meidän on uudistettava budjettiamme myös siitä vinkkelistä katsoen, miten keräämme varoja ja sitten tietenkin myös siitä vinkkelistä, kuinka niitä käytämme. Kun puhumme toisesta edellytyksestä, jota tarvitaan menestyksekkäälle unionille, niin tietenkin meidän on toimittava niin, että iskulauseemme iso isoissa, pieni pienissä asioissa todella muuttuisi todellisuudeksi. On osattava valikoida, mitä tehdään Euroopan tasolla. Kun kuuntelemme kansalaisia, kun kuuntelemme teitä, on katsottava, mitä on paras tehdä Euroopan tasolla, mitkä ovat asioita, jotka on parempi tehdä jäsenvaltion tasolla, kuinka priorisoidaan asioita. Me todella tarvitsemme selektiivisyyttä ja siihen tarvitaan pohjaksi de- demokraattinen prosessi, mutta se ei saisi olla niin raskas kuin se on tänä päivänä. Sitten kolmanneksi, meidän on pystyttävä keksimään itsemme ikään kuin uudestaan. Olen aivan varma, että iltapäivällä tulette tästä keskustelemaan, kun paneudutte näihin asiakirjoihin, joita teillä on esitelty komissiossa. Asia koskeva asiakirja tulee maaliskuussa. Sitten annetaan valkoinen asiakirja, siinä pohditaan, valkoinen paperi, siinä pohditaan Euroopan unionin tulevaisuutta ja Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuutta myöskin. No, nehän ovat oikeastaan sama asia, mutta Keskustelussa on kuitenkin erityispiirteitä, kun katsotaan miltä, miten talousunioniin haluttaisiin kehittyvän. olemme nyt todella aika merkittävästi keskittyneet siihen, että osoittaisimme, että itse asiassa voimme tehdä nopeita päätöksiä ja täytäntöönpanna ne sellaisella nopeudella, joka vastaa ihmisten odotuksia. Esimerkiksi alle kuuden kuukauden aikana olemme perustaneet uuden viraston, joka koskee ulkorajoja ja rannikkovartiosta. Se on nyt operatiivinen. Olen ollut täällä seitsemän vuotta, en ole koskaan nähnyt, että mitään olisi tehty näin nopeasti. Kuinka se onnistui? No parlamentti, komissio ja neuvosto lähtivät liikkeelle. Tietenkin, jos emme suojele ulkorajojamme, niin sisä rajat, joita ryhdyttiin nostattamaan, niin jäisivät ja sinne lopullisesti. On hyvin tärkeää suojella ulkorajoja, mutta meidän on pohdittava, kuinka voimme tehdä no, päätöksiä ja täytäntöönpanna niitä yhtä nopeasti muillakin aloilla. Kuinka tämä kokemus saataisiin muutettua normaaliksi toimintatavaksi? Miksi tämä pitää olla poikkeuksellista? Miksi näin ei voitaisi aina tehdä? Odotan, että täällä tulette keskustelemaan aika vakavasti siitä, kuinka saisimme ihmisille äänen, heidän oman äänensä vielä kuuluviin paremmin. Se, mitä olen viime vuosina nähnyt, tai kaikkihan me olemme sitä nähneet, että valitettavasti on valtavasti sormella osoittelua. Jäsenvaltiot osoittelevat Brysseliä ja väittävät, että kaikki on Brysselin vika. Ja joskus on totta, että Brysselikin osoittelee jäsenvaltioita sormellaan. Tämän on loputtava, tietenkin. Meidän on nyt haudettava tällainen, tällainen sotainen mentaliteetti. Kun meret ovat myrskyisiä, meidän on siellä nyt navigoita, vaikka kukaan voi sanoa, että että te ja teidän laivamme, te ja teidän laivanne nyt uppoa. Me olemme kaikki nimittäin samassa laivassa. Ja alla haluaisin päättää puheeni aivan yksinkertaiseen lauseeseen, niin kuin aloitinkin. Tarvitsemme budjettia, tarvitsemme päätöksiä vaikeita tilanteita varten, mutta yhtenäisyys on vielä tärkeämpää. Jäsenvaltioiden yhtenäisyys, toimielinten yhtenäisyys, Euroopan ihmisten yhtenäisyys. Vain näin voimme pärjätä tässä tilanteessa ja voimme vähentää sitä ahdistuneisuutta, joka on niin tuskallinen kokemus monilla. Kiitoksia. Thank you. Thank you, Commissioner. We normally do not applaud, so there was this. Kiitos, komissaari. Tavallisesti emme taputa, mutta nyt saitte aplodit. Budjetti on erittäin vaikea ja äärimmäisen tärkeä myös tänä päivänä. Hyvä, että mainitsit tuon valkoisen kirjan. Se on tärkeä Se on tärkeää, koska se antaa meille suunnitelman sen suhteen, millä tavalla sitten tuota Bratislavakin suunnitelmaa nivoutetaan muihin mahdollisiin suunnitelmiin tulevaisuuden varalle. Haluaisin siis kiittää teitä. Voitte jäädä, jos haluatte. Jos olette lähtemään, niin olette lähtemään. Voitte valita. Hyvät kollegat, näin siirrytään ensimmäisen kohtaan esityslistaan, eli tutkintaoikeus annan Ramonille ensimmäiseksi puheenvuoron, mutta sillä aikaa kun hän puhuu, niin, puhuu, niin voisitteko antaa meille tietoa siitä, kuka haluaa käyttää puheenvuoron, että näemme, miten monta puhujaa meillä on ja miten paljon aikaa voidaan myöntää jokaiselle puhujalle. Ja näin nähdään, mitä aiemmassa EMUlla lainsäädäntökaudella tapahtui. Asia on äärimmäisen tärkeä. Se on yksi myös kaikkein hankalimmista. Koska se, millä tavalla tämä toimii sopimuksessa, ja meillä on usein suuria eroja toimielinten välillä neuvoston ja parlamentin välillä ja tämä sitten lisää näitä ongelmia, joita syntyy itse sopimuksesta. Ja näin sanon tämän, jotta voidaan välttää se, että Ramon keskittyy tähän. Toivottavasti puhuta rakentavasti. Ja haluan sanoa, että viimeisen kahden vuoden aikana meillä ei ole ollut ongelmia mm, näiden näkemysterojen vuoksi. Ja Slovakian puheenjohtajavaltio on auttanut tilannetta. Arvostamme sitä kovasti. Mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavanamme. Euroopassa ja eurooppalaisella tasolla tätä toimintaa nimittäin ei ole ollut ja kansallisella tasolla myöskään ongelmalle ratkaisut. Taksivaliokunta panavaliokunta ja muut ovat käsitelleet näitä kysymyksiä. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä avainasemassa kansalaisille ja kansalaisten näkemyksille sen suhteen, mitä voidaan saada aikaiseksi, mitä voimme tehdä kansalaistemme hyväksi. Ja siksi me tarvitsemme tällaista tutkintaoikeutta, jotta voimme olla teidän kanssanne rinta rinnan tekemässä näitä asioita myös kansallisella tasolla, viemällä asioita eteenpäin oikeaan suuntaan Tämä on hirvittävän tärkeä meille ja siitä syystä teimme tämän päätöksen käydä yhteistä keskustelua tästä asiasta. Eli tämä siis minun puoleltani. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Ramonille, joka on esittelijänä tässä erittäin vaikeassa asiassa. Ramon, ole hyvä. Eh, presidenta y buenos días, komissaria. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsenelle. Tervetuloa myös kansallisten parlamenttien edustajille. Tänään teidän kanssanne tarkoitus on keskustella aiheesta, joka liittyy Euroopan parlamentin oikeuteen säännellä tutkintavaliokuntien toiminta. Tehän tiedätte, että tutkintavaliokunnat ovat yksi tärkeimmistä parlamentin oikeuksista, koska näin voidaan harjoittaa parlamentin valvontaa on tärkeää, että parlamentilla on riittävästi välineitä, joiden kautta voidaan tehdä tutkimuksia silloin, kun on rikottu oikeutta tai jos lakia on huonosti täytäntöönpantu tai se huonosti toimii julkisten elinten taholta. Lissabonin sopimuksessa parlamentti, Euroopan parlamentti todella sai tämän oikeuden tavan yksi harvoista asioista, jossa Euroopan parlamentilla on aloitteenteko-oikeus tämän vaaliasian lisäksi. Tämä on yksi harvoista asioista, joissa meillä on aloiteoikeus. Muissa asioissa tietenkin joudumme odottamaan komission ehdotuksia. Kun aloitam, aloitimme tämän asian käsittelyn, eteemme tuli hyvin merkittävä poliittinen ongelma, nimittäin Eurooppa-neuvosto – jossa on mukana 28 jäsenvaltiota, ei ole yhtä mieltä niistä toimista, joita Euroopan parlamentti itse halusi suorittaa näissä tutkintavaliokunnissa, eikä myöskään ollut yhtä mieltä niistä valtuuksista, joita näillä valiokunnilla voisi olla. Ja se johtuu pitkälti siitä, että, että nyt mennään hyvin lähelle jo jäsenvaltioiden valtuuksia, kansallisten parlamenttienkin valtuuksia Komission kanssa meillä toki on hyvin hedelmällinen myönteinen dialogi ollut, mutta kuitenkin neuvosto on nyt rajoittanut lainsäädännöllistä kapasiteettia, jota tämä parlamentti haluaisi itselleen antaa, voidakseen näitä asioita tutkia. Pian kerron, missä ongelmat ovat, koska haluaisimme teidän kantanne näihin asioihin. Olemme todella täällä teitä kuunnellaksemme Erityisesti silloin, kun neuvottelu, neuvosto neuvottelee parlamentin kanssa, neuvosto sanoo meille, että jäsenvaltiot eivät halua, että Euroopan parlamentti saisi tämän, tämän verran tutkintavaltuuksia. Mehän puhumme tässä koko ajan Euroopan unionin toimielimistä, mutta voi olla, että tällaista Euroopan oikeuden huono, huonoa, että, sitä, että se toimii huonosti jäs, myös jäsenvaltiossa tai muualla. Voi olla, että EUn säännöstä ei toimi asianmukaisesti jossakin jäsenvaltiossa ja näin Euroopan parlamenttiin ja tutkintavaliokunta jo, joutuisi kaivautumaan tuonne jäsenvaltion toimiin ja edellyttämään tiettyjä äh, toimia heiltä. Tässä puhumme nyt esimerkiksi siitä, että Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnalla olisi oikeus äh, ottaa yhteyttä jäsenvaltion hallituksen jäseniin ja pyytää ministereiltä tietoja Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnalle liittyen aiheeseen, joka on kyseisen tutkintavaliokunnan aiheena. Erityisesti meillä on tämä artikla 12 asetuksessa työjärjestyksessä, jossa todetaan, että tapaukset, joissa kyseessä on Euroopan unionin oikeuden rikkominen tai huono hallinto, ja kun siinä on tietty elin vastuussa jäsenvaltion tasolla. Euroopan parlamentin tutkintavaliokunta voi pyytää jäsenvaltion kansalliselta parlamentilta yhteistyön tekemistä tässä tutkimuksessa. Ja Euroopan parlamentti voisi näin ollen sopia parlamenttien välisiä sopimuksia jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa. Tästä nousikin ensimmäinen kysymys. Onko teidän mielestänne järkevää, että kansallisten parlamenttien olisi tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa silloin, kun tutkimus koskee jäsenvaltion huonoa EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämä on yksi kysymyksistämme. Sitten meillä on artikla 12, jossa säännellään Euroopan parlamentin mahdollisuuksista tutkia kentällä tilannetta, niin pohditaan sitä, millä tavalla Euroopan parlamentin tutkimusvaliokunta sitten ilmaantuu tuohon kyseiseen jäsenvaltioon ja tutkii sitten kentällä, onko nyt kyseessä tilanne, jota olisi tutkittava. Onko teistä hyvä asia, että Euroopan parlamentti tulee paikan päälle vierailulle? Sitten Meillä on artikla 14, jossa puhutaan asiakirjojen toimittamisesta. Tämäkin on erittäin tärkeä osa mitä tahansa tutkimusvaliokunnan työtä. On kyse siitä, että Euroopan parlamentin tutkimusvaliokunta vaatii kyseisen jäsenvaltion parlamentilta, tai jos kyseessä voi olla useitakin jäsenvaltioita, joita tutkitaan, niin näiltä kaikilta sitten tiedustelee lain täytäntöpanoa ja vaatii asiakirjojen toimittamista. Tässä on myös konflikti kansallisen oikeuden kanssa koskien tätä tietojen toimittamista, erityisesti silloin kun tietoja pidetään luottamuksellisena jäsenvaltioiden taholta. Sitten todistajat Euroopan parlamentin sääntelyn mukaan tutkimusvaliokuntamme voisi ottaa yhteyttä keneen tahansa eurooppalaisen henkilöön ja hänet voitaisiin kutsua tutkintavaliokunnan eteen. Ja, ja sitten hän antaisi siellä lausunnon, lausunnon tästä on artikla 15. Se velvoittaa kutsuttuja henkilöitä tulemaan Euroopan parlamenttiin otettiin. Erityisesti tässä todetaan, että Euroopan parlamentin tutkimusvaliokunta toimittaa pyynnön jäsenvaltion vastuulliselle viranomaiselle maahan, jossa tämä henkilö asuu, ja lojaalin yhteistyön ja laillisten säännösten mukaisesti kansallinen viranomainen sitten ottaa yhteyttä tähän henkilöön ja pyytää häntä todistamaan tutkintavaliokunnan edessä. Me siis kunnioitamme sitä, että kyseisen maan oma viranomainen kutsuu tämän henkilön sitten paikalle. Samantapaisesti esitetään mahdollisuutta tutkintavaliokunnalla pyytää jäsenvaltion hallituksen virkamiehiä paikalle. Ja tutkintavaliokunta voi siis todella pitää tarpeellisena pyytää lausuntoja tällaisilta virkamiehiltä. Tähän liittyy samantapainen problematiikka, koska kyseessä olisi se, että jäsenvaltion hallitus esittäisi tämän kutsun. Ja sitten vielä nämä pakottavat mahdollisuudet, joita tutkintavaliokunnallamme olisi, koskien eri henkilöitä ja viranomaisia, joita pyydetään tänne todistamaan. Jos meillä ei ole tietynlaista sanktiomahdollisuutta, niin sittenhän on aivan luonnollista, että henkilöt, joita kutsumme paikalle, antavat vain asian olla eivätkä välitä siitä. Kansallisten parlamenttien omillakin tutkintavaliokunnilla on mahdollisuus asettaa sanktioita, mikäli kutsutut henkilöt eivät kutsua noudata. Näin olemmekin ajatelle, ajattelemme, että, että tässä on, vedot, on, on todella vedottava kansallisen lainsäädäntöön ja pyydettävä sitten jäsenvaltiota kohdistamaan tähän henkilöön asianmukaiset sanktiot, mikäli hän ei halua tehdä yhteistyötä meidän kanssamme. Varmaankin ymmärrätte, koska mikäli tällaista, että mikäli tällaista mahdollista ei anneta, niin kukaan ei välitä kutsustamme. Tässä tarvitaan siis yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Näin kussakin jäsenvaltiossa on omat rankaisu- ja sanktiojärjestelmänsä tällaisen tilanteen edessä – ja Euroopan parlamentti hyväksyisi sitten kunkin jäsenvaltion oman järjestelmämme. Emme ole tässä luomassa mitään eurooppalaista sanktiojärjestelmää. Tällaista oikeutta meillä ei ole, vaan se kuuluu teille kansallisissa parlamenteissa. Mutta pyydämme, että yhteistyön puitteissa eurooppalainen tutkintavaliokunta voisi pyytää jäsenvaltion tai, usea, tai useampaa jäsenvaltiota toteuttamaan omaa sääntelyään, joka koskee he, he, heidänkin tilannettaan silloin, kun heidän omat tutkintavaliokuntansa olisi näitä kutsuja esittänyt. Ja samaa järjestelmää käytettäisiin sitten Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnan pyyntöihin. Tässä kaikki hyvä puheenjohtaja. Todella haluaisimme saada teiltä teidän mielipiteenne, koska hyvin usein saamme sellaisen kuvan, että neuvosto, joka edustaa 28 jäsenvaltiota, ei niinkään komissiota, komissio ei tällaisen niinkään ongelma, mutta kun neuvosto esittää äh, tiukkoja vastalauseita äh, tämän tyyppisiä sääntöjä vastaan, me emme voi tätä hyväksyä äh, ilman neuvoston hyväksymistä, koska Lissabonin sopimus edellyttää, että tällainen eurooppalainen asetus, jonka kautta voisimme säännellä tutkintavaliokuntia, niin niistä on etukäteen sovittava komission ja neuvoston kanssa. Ja neuvosto sitten sanoo meille, että jäsenvaltiot eivät halua hyväksyä tällaista, tällaisia toimivaltuuksia, joita nyt parlamenttina haluatte itsellenne antaa näiden tutkintavaliokuntien muodossa. Edustaja Hybner täällä esimerkiksi jo tästä puhuikin, että meillä on kaksi tutkintavaliokuntaa. Yksi käsittelee Panama-papereita ja toinen Volkswagenin hiilidioksidipäästöjä. Kyseessä on tilanteet, joissa luultavasti eurooppalaiset tai kansalliset viranomaiset ovat epäasiallisesti käyttäytyneet näiden autojen ja päästömittausten osalta. Joten tämä on todella se keskustelu, jota nyt käydään ja haluaisimme saada teidän mielipiteenne. Ja puheenjohtajan pyynnöstä tässä oma selvitykseni. Kiitoksia Ramon. Komissaari Georgi Va on lainut, lähtenyt, mutta toimintojen väliset sopimukset, joka sisältää kansalliset parlamentit, kuuluvat pääjohtajan alan, joka on täällä siis paikalla vielä. Ja häneltä voitte kysyä vain neljä henkilöä haluaa käyttää puheenvuoron, mikä merkitsee sitä, että joko tämä asia ei ole mielenkiintoinen tai kansalliset parlamentit eivät ole siitä kiinnostuneita. tavallisesti meillä on aikaraja niille, jotka haluavat puhua, mutta nyt kun on aikaa, niin en tällaista rajaa aseta. Yrittäkää kuitenkin pysyä asiassa. Aloitetaan Liettuasta, Ajubaliksesta, Adronius. Olkaa hyvä. Pyysin puheenvuoro tähän seuraavaan kohtaan keskusteluissamme. Kukaan ei siis tästä halunnut puhua. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tämä asia osoittaa selkeästi ja se osoittaa sen, miten tärkeä tilanne on jäsenvaltioille. Haluaisin toistaa sen, mikä olen useissa keskusteluissa jo ottanut esille, kun on käsitelty kollegamme mietintöä joka koskee Euroopan parlamentin tutkimusvaltuuksia. Pitäisi kunnioittaa eurooppalaisten toimielinten itsevarmisoikeutta ja tutkimusvaltuudet pitäisi rajoittaa koskemaan eurooppalaisia toimielimiä, aivan niin kuin kansalliset toimielimet valvovat kansallisia viranomaisia. Tietysti maailmahan ei ole mikään ihanteellinen paikka. Ja kansallisten toimielinten toiminnassa saattaa tietysti olla jotakin puutteita, mutta periaate siitä, että erotellaan toimivallat, on periaate, jota tulisi noudattaa Ja tästä syystä en ole suinkaan yllättynyt siitä, että neuvosto suhtautuu skeptisesti ehdotuksiin ja vihjailee, että Euroopan parlamentin suunnittama valvontavalta, joka kohdistuu ministereihin tai muihin virkamiehiin jäsenvaltioissa, niin ehdottaisinkin, että harjoittaisimme itserajoittamista omalta osaltamme. Näin työ voisi edistyä. On kuitenkin mielenkiintoista kuulla edustajien näkemyksiä kansallisista parlamenteista. Puheenjohtaja Antic Francesco Espanjasta. Sí, <clears throat> muchas gracias. Bueno, en principio para... Eh, Kiitos. Luonnollisesti jaan mietinnön tavoitteet ja että parlamentilla pitäisi olla oikeudet tutkimukseen Euroopan tasolla. koska sillä tavalla voidaan myös tavallaan valvoa paremmin eh, Euroopan unionin toimintaa ja sitä kautta edesauttaa eurooppalaisen politiikan toimivuutta ja avoimuutta. Ja sillä tavalla voisimme valottaa myös sitä, mitkä politiikat ovat tehokkaita, mitä pitäisi muuttaa – ja valvoi myös sitä, että asiat täytäntöön pannaan hyvällä tavalla. Jos me haluamme enemmän Eurooppaa, äh, rahaunionia, enemmän äh, yhteistä, niin äh, minusta on myös välttämätöntä saada aikaan yhteiset välineet, jotta tämä voidaan toteuttaa. Luonnollisesti täytyy kunnioittaa toimivaltuuksia. Ja siksi on ihan normaali, että kun käsitellään tällaista aihetta, niin tästä tulee tiettyä sirpaloitumista tai päällekkäisyyttä ja siksi meidän täytyisi yrittää päästä eroon näistä erimielisyyksistä ja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, esimerkiksi tämänkaltaisissa tapaamisissa, jossa jokainen voi tuoda omat ajatuksensa esiin. Mutta kyllä, tuen ajatusta siitä, että työskentelemme tämän suuntaisesti, koska näin me voimme tehdä paremmin yhteistyötä. No parlamentista kukaan ei näytä haluavan käyttää puheenvuoroa, eikä Euroopan parlamentista Joten kyseessä on prosessi, jossa parlamentti tarvitsee myös komission suostumuksen. Komissio on siis tärkeä kumppani tässä prosessissa. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua mitenkään haskata tätä tilaisuutta, kun vielä käydään näkemysten vaihtoa, mutta ajattelen nyt ehkäpä muutama sana tästä asiasta edesauttaisi prosessia. Ensinnäkin tässä on mielestäni mahdollisuus siihen, että voimme mahdollistaa useita tutkimuksia, jotka osoittavat toimivuutensa. Ja kysymys on myös tarpeesta nykyaikaistaa toimintatapoja. Eli meillä on tässä todellinen mahdollisuus nykyaikaistaa tätä asetusta. Ja tietysti meillä on ensin vuoropuhelu, se on hyödyksi, kun pyritään tarkastelemaan mahdollisia tilanteita, joiden avulla voidaan saada selkeä näkemys siitä, millä tavalla varsinkin EU-viranomaiset ja kansalliset viranomaiset saattavat tehdä yhteistyötä, jotta voidaan saada aikaiseksi parempi ö, toimivuus näille tutkimuksille. Lisäksi tässä on elementti, joka tuli esille, kun asiasta keskusteltiin viime kerralla Slovakian valtioiden kanssa Meillä on kaksi tärkeää tutkimusvaliokuntaa, jotka ovat aktiivisia tällä hetkellä, jotka menevät eteenpäin. Panavaliokunta ja EMIS-kertomus, joka on tulossa Panavaliokunnan kertomus vuonna 2017. Tältä pohjalta siis olisi erittäin tärkeää, että voitaisiin arvioida tilannetta. Ja tämä käsittääkseni on hyvä komissiolle. Meidän näkökulmastamme katsottuna on erittäin hyvä, että katsottaisiin sitä, millä tavalla tämä uudistus toimisi. Muutama sana vielä kansallisesta parlamenteista ja siitä yhteistyöstä, jonka olemme aloittaneet varsinkin tuon unionin tilapuheenvuoron jälkeen tänä vuonna – otimme yhteyttä kaikkiin parlamentteihin ja pyrimme välittämään viestejä tästä unionin tilasta. Ja tässä on tärkeää se, että tässä valiokunnassa on ryhdytty miltei 500 muodolliseen vierailuun kansallisissa parlamenteissa. Ja ei pelkästään minun vastuuni pääsihteeristössä, vaan myös se, että meidän mielestämme on tärkeää pitää yhteyttä kansallisiin parlamenteihin. niin siitä syystä nämä asiat ovat olleet esillä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan puheenvuoron takaisin esittelijälle, sanoisin asian, jonka johon toivottavasti suhtaudutte myönteisesti. Tässä asiassa ei ole mitään suoraa kansallisten parlamenttien roolia. Vaalilainsäädännön tapauksessa tilanne on toinen, jossa hyväksytään ja ratifioidaan lainsäädäntö. Tässä on kyse siitä, että neuvostokomissio ja Euroopan parlamentti e, toimivat, jossa neuvosto sitten äänestää määräenemmistöpäätöksen nojalla ja Euroopan komissio mukana. Voisi kuvitella, että kansallisissa parlamenteissa voitaisiin myös kysyä omilta hallituksilta, missä kohdassa mennään ja mikä on kansallisen hallituksen näkemys, sillä meillä on käsittääksemme yhteinen intressi kansallisten parlamenttien kanssa siinä, että saadaan aikaiseksi lopputuloksia asioissa, jotka vaikuttavat erittäin tärkeitä kansalaisille, jotka etsivät oikeudenmukaista kohtelua. jotta voitaisiin pureutua niihin äärimmäisen tärkeisiin asioihin. Ja annoin aiemmin esimerkin Euroopan parlamentin valiokunnista, jotka, jotka työstävät verotuskysymyksiä taksevaliokunnassa ja sitten mainitsitte panavaliokunnan valiokunnan uskomme siis, että teilläkin on oma poliittinen roolinne, jos olette kiinnostuneita siitä, että tuette tämän kaltaista Euroopan parlamentin roolin kehittymistä. jotta saataisiin näitä tärkeitä päätöksiä tehtyä. Ja nyt varmasti puheenvuoro sitten palautuu Ramonille. Onko sinulla jotain lisättävää? En tiedä. Eh, pues gracias por sus opiniones. Aunque no... Kiitos eh, näistä näkökulmista. Haluaisin vielä tuoda esiin kolme asiaa. Ensinnäkin Lissabonin sopimus. Eikä tämä ole sattumaa antoi Euroopan parlamentille mahdollisuuden osallistua lainsäädäntöön. Tähän tiedätte, että Euroopan parlamentin valitsee 500 miljoonaa eurooppalaista, joten se osoittaa, mikä meidän poliittinen legitiimisyytemme on. Euroopan parlamentti edustaa Euroopan kansalaisia ja tämä kulkee käsi kädessä tämän tutkimusoikeuden kanssa, kuten kaikissa parlamenteissa ympäri maailmaa. Ei ole sattumaa, että Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille oikeuden äh, harjoittaa tutkimusta. Toisekseen, me emme halua luoda mitään uutta eurooppalaista oikeutta tai lakia, joka rikkoisi jonkun jäsenvaltion äh, toimivaltuuksia. Me emme halua mitään äh, rikoslainsäädäntöä. Rikoslainsäädäntö on kansallinen toimivaltuus. Me emme halua järjestelmää, joka rikkoisi sääntöjä äh, esimerkiksi kansallisten parlamenttien tutkimusoikeuteen. Me haluamme vain, että mikäli meidän tutkimuksemme päätyy teidän maahamme, niin silloin te voisitte toimia sen mukaisesti ja tutkia niitä asioita, mitä me haluaisimme. Muutama kuukausi sitten Euroopassa puhkesi suuri skandaali, nimittäin LuxLeaks. Ja monissa jäsenvaltioissa eh, harjoitetaan eh, finanssipolitiikkaa, joka ei ole kovinkaan eh, solidaarista naapurimaalta kohtaan. Tehdään erilaisia sopimuksia yritysten kanssa, että ne tulevat, eh, toimivat kyseisessä maassa toisten maiden eh, tavallaan haitaksi. Me olemme luoneet eh, tällaisen tiedusteluvaliokunnan tämän asian tutkimiseksi. Sen nimi on LuxLeaks. Samoin olemme tehneet Panama Papersien kohdalla. Ajatelkaapa eurooppalaisesta maatalouspolitiikasta politiikkaa, joka erilaisten täytäntö, erilaisen täytäntöönpanon vuoksi aiheuttaisi petoksia joissain maissa. No pitääkö silloin Euroopan parlamentilla olla oikeus tutkia sitä, johtaako esimerkiksi maataloustuki tietyissä maissa petoksiin? Minusta meillä on oikeus tutkia tätä. Tämä on ihan selvää. Ainoa kysymys on, mitkä ovat toimivaltuudet? Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada tästä aikaan sopimuskomission ja neuvoston kanssa. Esimerkiksi asiakirjat, joita me pyydämme, jotka ovat äh, luottamuksellisia, ne täytyy voida, niitä täytyy suojata hyvällä tavalla tai esimerkiksi äh, todistajan kuuleminen myös suljettujen ovien takana suojellusti, se täytyy myös hyväksyä. Tämä kaikki meidän täytyy hoitaa. Mutta on ihan selvää, että Euroopan parlamentilla täytyy olla lainsäädäntöä, joka säätelee Euroopan parlamentin oikeuksia ryhtyä tutkimuksiin silloin, kun yhteisön lainsäädäntöä on rikottu, tapahtui se missä tahansa. Koska kansalainen haluaa tietää, reagoiko Euroopan parlamentti tällaiseen politiikkaan. Kansalainen haluaa tietää, onko tai reagoiko eh, Euroopan parlamentti tällaiseen eh, signaaliin, merkkiin eh, epälojaalista käytöksestä tai toimista, jotka rikkovat yhteisön lainsäädäntöä? Kiitos. Kiitoksia. Kuka muu ei halua käyttää puheenvuoroa tästä aiheesta, joten haluaisin tämän esityslistan kohdan päättää. Tähän ja menisimme sitten aamukokouksemme toiseen kohtaan. Se koskee Euroopan vaalilainsäädännön tarkastelua. Minä esitän tässä alustuksen. Olen toinen esittelijöistä, toinen on sosiaalistiryhmästä, hän on Jolainen Saksasta. Ja haluaisin muistuttaa teitä tästä tilanteesta. Mehän tiedämme, että jotkut kollegat ovat jo pyytäneet tähän asiaan puheenvuoroa. Silläkään kun oman alistukseni esitän, niin voitte ilmaista halustanne e, käyttää puheenvuoroja. Käyttäkää noita teille jaettuja paperita siihen tarkoitukseen. Tutkinta, oikeus ja Euroopan lainsäädäntö, Euroopan vaalilainsäädäntö on myös hyvin erityislaatuinen prosessi. Ja se on yksi harvoista asioista, joita Euroopan parlamentti jossa Euroopan parlamentti voi käyttää aloitetta. Tehän tiedetään, että Euroopan parlamentilla on hyvin rajoitetut lainsäädännölliset aloiteoikeudet. Artiklan 223.1 mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta annetussa sopimuksessa vaalilainsäädännössä Euroopan parlamentti laatii ehdotuksen, niin kuin olemme tehneet, ja äänestimme siitä täysistunnossa. Tarvitsemme siihen yksinkertaisen enemmistön ja näin siinä kävikin silloin. Ja tämän jälkeen asia menee neuvostoon. Ja sitten neuvosto tekee oman ehdotuksen ja sen taakse on saatava absoluuttinen enemmistö kaikista jäsenistä. Tuossa kohtaa siis parlamentin haaste on suurempi. Tämän jälkeen uusi ehdotus on ikään kuin ratifioitava, Siihen, siihen käytetään eri nimityksiä eri jäsenvaltioissa. Mutta menettely on kaiken kaikkiaan hyvin monisyinen ja se edellyttää paljon yhteistyötä, enemmän yhteistyötä kuin yleensä toimielinten välissä, välillä, koska tässä myös Euroopan komissio on mukana. Silläkin on oikeus kommentoida asiaa. Euroopan parlamentti kyseisen artiklan mukaan, jonka mainitsin, Euroopan parlamentilla on kaksi vaihtoehtoa. Perussopimuksen mukaan voisimme laatia ehdotuksen yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti. Voisimme siis käyttää yhdenmukaista menettelyä Eurooppa-vaaleissa – ja jättää kansalliset, perin, kansalliset perinteet syrjään, tai sitten voimme toimia yhteisten periaatteiden mukaan jättäen paljon joustavuutta jäsenvaltioille ja niin, että jäsenvaltiot voivat noudattaa omia erityisperinteitä. Me olemme tehneet päätöksen kevyemmästä lähestymistavasta ja prosessista ja pyrimme säilyttämään sen, mitä pidämme konsensuksena kansallisella tasolla, mutta, mutta olen, uskomme, että jäsenvaltiossa sitä ei ihan riittävällä tavalla ole arvostettu, vaikka parlamentti on sen valinnut. Olemme päättäneet myös hyvin käytännönläheisestä tavasta ja olemme päättäneet rajoittaa rajoittaa ainoastaan käytännönläheisiin ratkaisuihin. Pohjana on säädös vuodelta 1976, joka koskee vaalilainsäädäntöä. Unionin koko on kuitenkin muuttunut, myös työ on muuttunut ja edessämme olevat haasteet ovat erilaisia. Myös Euroopan unionin ja kansalaisten välinen linkki on muuttunut – Näistä syistä oikeudellisten puitteiden mukauttaminen on hyvin tärkeää. Komission jäsenkin mainitsi, että maailma muuttuu, Eurooppa muuttuu, Euroopan unioninkin on muututtava. Ja ihmisten ja Euroopan unionin väliset suhteet on myös asetettava sopiviin puitteisiin tässä uudessa tilanteessa. Meidän lähestymistapa on sellainen, jossa on jätetty paljon vapautta jäsenvaltioille ja vaalien järjestämistä varten, mutta tietyistä yhteistä periaatteista olemme halunneet pitää kiinni. Tavoitteena oli tietenkin se, että vuonna 2019 vaaleissa tekisimme kaikkemme, jotta voisimme lisätä äänestysvilkkautta. Uskomme myös, että ja ehdotimme, että ottaisimme vielä enemmän tosissaan tämän demokratian vajeen mukanaan tuomat ongelmat. Meillä on useita konkreettisia ehdotuksia. Jotkut teistä ovat varmaan jo perehtyneet tähän ehdotuksen. Lähettiläs Javotskin täällä sanoi, että Slovakian puheenjohtajavaltio on perehtynyt syvällisesti tätä, tähän Euroopan parlamentin ehdotukseen ja olemme aloittaneet työntekemisen Luxemburgin puheenjohtajavaltion ja Latvi, Latviankin ja myös Hollannin puheenjohtajavaltioiden kanssa, Slovakian puheenjohtajavaltion kanssa. Olemme todella havainneet vahvaa sitoutumista ja ponnisteluja aivan kauden alusta asti. Meillä on ollut useita kokouksia työryhmien välille, ja kuten lähettiläs mainitsi, huomenna Koreper, eli en, Koreperissä ensimmäistä kertaa tuolla tasolla tästä ehdotuksesta keskustellaan. Me todella toivomme, että Maltan puheenjohtajakaudella tämä asia saataisiin loppuvaiheeseen menestyksekkäästi. Jotkut teistä tietävät, että jossakin maissa on sellaisia menettelyjä, jotka voivat olla kovin pitkällisiä ja raskaita. Olisi tärkeää saada asetus valmiiksi ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Tämä on meille hyvin tärkeää. Ennen kuin annan puheenvuoron Jo Lainelille, niin että hän voi esitellä asetuksen yksityiskohdat, niin haluaisin ehkä vielä yhden asian täällä mainita. Se koskee sitä, että olemme keskustelleet tästä ehdotuksesta myös poliittisten ryhmien johtajien kanssa Euroopan tasolla ja puolueiden pääsihteerin kanssa. Olemme saaneet vahvaa poliittista tukea yhteen asiaan, joka tekisi eurooppalaisista puolueista näkyvimpiä Euroopan vaaleissa. Ehdotamme, että vaalilipukkeissa olisi nimiä ja logoja, ja näin vastattaisiin kansalaisten oikeuteen tietää, mitä poliittista ryhmää henkilöt tai mille poliittiselle ryhmälle nämä henkilöt tulisivat tekemään työtä Euroopan parlamentissa. Olemme kuulleet kommentteja myös tähän puoleen. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Joulle. Hän on valmis esittelemään ehdotuksen. Kiitoksia. Ja, good morning. Äh. Huomenta kaikille. Tämä on varmaan varmasti äh, oikea foorumi keskustella Eurooppa-vaaleista, Euroopan parlamentti, mutta myös äh, kansalliset parlamentit kantavat yhdessä vastuuta siitä, että kansalaiset saataisiin osallistumaan Eurooppa-vaaleihin. Ja että nämä vaalit ovat vakavasti otettavat vaalit, eivätkä vain vaalivapaa. Sen vuoksi on tärkeää, huomioida, että säädöt, joita tehdään, koskevat 500 miljoonaa ihmistä. Ja kansallisten parlamenttien tulisi huomioida myös tämä ja se, että Euroopan vaaleja pitää parantaa, koska niissä on paljon puutteita. Edustaja Hybner sanoi, että teemme työtä vuoden 1976 tehdyn vaalilainsäädännön pohjalta. Eli 40 vuotta sitten tämä lainsäädäntö on laadittu ja hyvin vähän siinä on tapahtunut. Ja näemme kuitenkin, että esimerkiksi Eurooppa-vaaleissa on tiettyjä ongelmia. Sanon nyt saman tien skeptikoille, jotka varmasti käyttävät puheenvuoronsa heti tämän jälkeen. Ei tämä johdu ainoastaan menettelytavoista, vaan myös sisällöstä, Euroopan politiikan sisällöstä mutta menettelytavat ovat myös tärkeitä. Pitkien keskusteluiden jälkeen olemme laatineet ehdotuksen, joka koostuu 16 osasta. Me tiedämme, että kaikkea ei voida hoitaa tällä kierroksella, koska tarvitsemme yksimielisyyttä, 28 jäsenvaltion yksimielisyyttä neuvostossa. Ja tiedämme, että kun tarvitaan yksimielisyyttä, niin silloin ehkäpä vain se kaikkein pienin yhteinen nimittäjä menee lävitse. Sen vuoksi olen vakuuttunut siitä, että tämä ei todellakaan ole viimeinen kerta, kun me puhumme Eurooppa-vaaleista. Ja ehkäpä seuraavassa valmistelukunnassa, konventissa täytyy sitten ottaa suurempia askelia. Olen Slovakian puheenjohtaja maalle kiitollinen, koska heti ensimmäinen heinäkuuta lähtien se otti omakseen tämän asian. Ja vaikkakaan me emme nyt tule valmiiksi vielä tämän vuoden vaihteessa, tarkoittaa ehkäpä sitä, että me emme ehkäpä kykene tätä hyödyntämään vielä seuraavissa vaaleissa. Mutta 2000, ensi vuonna ja 2018 tullaan puhumaan paljon Eurooppa-vaaleista ja sanomaan, että no niin, tämä on kaikki ihan niin kuin ennenkin ja mitään ei ole muuttunut. Siksi olen todella kiitollinen puheenjohtajamaan sitoumuksesta, joka on todellakin pyrkinyt löytämään edes tämän pienimmän yhteisen nimittäjän. Me olemme valinneet kolme luokkaa, parannusluokkaa tai kategoriaa. Yksi on avoimuus. Nimittäin Eurooppa-vaalien valmistelun avoimuus. Tässä on hyvin suuria eroavaisuuksia. Isossa Britanniassa ehdokkaat päätetään jo vuosi etukäteen puolueen taholta. Minun kotimaassani 6-9 kuukautta etukäteen ehdokkaat tietävät, että minä olen ehdokkaana ja voin ryhtyä vaalityöhön, koska kampanjathan ovat usein hyvin suuria. Sitten on maita, jossa ei vielä tiedetä ehdokkaita edes kahta viikkoa ennen vaaleja. Eli vähimmäistandardit ehdokas asettelulle ehdokasrekistereille ja tämän kaltaisia asioita. Tässä meidän pitäisi päästä eteenpäin, siis minimistandardit. Sitten edustaja Hybner ihan oikein sanoi, että me puhumme Eurooppa-vaaleista, mutta eihän meillä ole mitään Eurooppa-vaaleja. Meillä on 28 kansalliset äh, vaalilainsäädännöt, äh, vaalitaistelut, 28 äh, 28 äh, vaaliluetteloa. Yksi ajatus oli, että yrittäisimme tuoda eurooppalaisuutta näkyvämmäksi ja sitä, että puolueet kuuluvat eurooppalaisiin puolueperheisiin ja että käytettäisiin myös eurooppalaisen puolueen logoa esimerkiksi televisiomainonnassa ja vaalimateriaalissa, koska parlamentissa lähes kaikki edustajat kuuluvat eurooppalaiseen poliittiseen ryhmään ja poliittiseen perheeseen. Eivät ihan kaikki, mutta 95 prosenttia kuitenkin. Ja tämä linkki, tämä yhteys olisi ensimmäinen askel eteenpäin. Eurooppalaisia listoja me emme saa. Se oli myös meidän ehdotuksemme. Sehän olisi aikamoinen läpimurti, jos meillä olisi kansallisten äänestysluetteloiden lisäksi myös eurooppalaiset äänestysluettelot, mutta se nyt on lähes illuusio. Ja kolmanneksi ja lopuksi on tämä tasa, äänten tasa-arvoisuus esimerkiksi miesten ja naisten yhtäläinen edustus perustamissopimuksessa on myös määritelty syrjimättömyyden periaate naisten ja miesten kesken. Ja monissa jäsenvaltioissa on tietyt säännöt siitä, kuinka tämä toteutetaan vaaleissa. Ja toinen asia on myös äänten tasa-arvo Meitä on 500 miljoonaa ihmistä, 751 jäsentä. Tämä ei ole paljon. Ja tässä on sellainen tilanne, että joissain maissa voi hyvin pienin äänin suhteellisesti väkilukuun verrattuna saada mandaatti, koska ei ole mitään alarajaa. Joissain maissa pitää saada huomattavasti enemmän ääniä suhteessa väestöön saadakseen mandaatin. Ja me haluaisimme tässä, että meillä olisi tietynlainen vähimmäiskynnys kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Päätän puheenvuoroni tähän. Muut asiat te löydätte asiakirjoistanne. Ja olimme erittäin ilois, olisimme erittäin iloisia siitä, jos Slovakia puheenjohtajamaana saisi vietyä tämän asian päätökseen työryhmistä poliittiselle päätöstasolle ja ehkäpä me sitten saamme aikaan jonkinlaisen tuloksen. Ja sitten teidän täytyy kansallisissa parlamenteissa huolehtia täytäntöönpanosta ja siitä, että tämä onnistuu. Ja kiitokset tuesta. Thank you. I have received... Kiitoksia. Olen saanut seitsemän puheenvuoropyyntöä, mikä merkitsee sitä, että nyt voi, jokainen voi puhua viisi minuuttia, jos haluatte. Jopa enemmänkin. Aikaisesti tarvitse rajoittaa. Ensimmäinen puhuja on nyt sitten Adronius Adjubalis. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, <clears throat> ensinnäkin meidän tulisi kysyä itseltämme sitä, miksi tarvitsemme Yhdysvaltain vaalilainsäädännön muutosta. Onko demokraattisissa äänestysprosesseissa jotain väärin yksittäisissä jäsenvaltioissa? Minulla ei koskaan tämän kaltaisia ongelmia ollut, mutta kuulemme aika paljon järkeviä perusteita sille, millä tavalla eurooppalaiset toimielimet ymmärtävät realiteetteja – meidän tulisi ensin lähteä liikkeelle kriittisestä arvioinnista ja haluaisin muistuttaa teitä Euroopan unionin motosta, joka on äh, yhtenäisyys monimuotoisuudessa. Demokraattisten periaatteiden monimuotoisuutta ei saa vastuuttaa eikä yksittäisten jäsenvaltioiden kulttuuria. Lisäksi olen sitä mieltä, että tällainen yhdenmukaisuus – ja tämänkaltainen ö, edustus Euroopan parlamentissa vaarantaisi sen, että pienempien maiden, EU-maiden poliittiset puolueet vaarantuisivat. Haluammeko todellakin mennä eteenpäin siihen, että meillä on kahdesta kolme poliittista puoluetta, jotka, joissa ei ole edustettu ajatusten monimuotoisuutta, mikä on eurooppalaisen poliittisen prosessin perustavanlaatuinen ydin. Demokratiavaje ja kuilu toimielinten ja kansalaisten välillä on olemassa. Mutta se ei saa toimia niin, että se vähentää kansallisvaltioiden valtuuksia toimia, eikä ota huomioon niiden välisiä eroja. Keinotekoiset päätökset saavat vain aikaiseksi uuden protestiaallon – kansallisessa ja eurooppalaisessa politiikassa. Ja siitä syystä ei saa käydä minkäännäköistä keskustelua uudestaan vaalilainsäädännöstä ilman, että kansallisvaltiot ovat todella hyvin edustettuina ilman, että kuunnellaan kansalaisten ääntä. Ja hyvä puheenjohtaja. Huhtikuussa Euroopan asioiden valiokuntamme, kun se on käynyt neuvonpitoja muiden relevanttien valiokuntien kanssa ja poliittisten puolueiden kanssa, jotka ovat edustettuna parlamentissa. Ja hallitus hyväksyi poliittisen näkemyksen ehdotetusta vaalilainsäädännön muutoksesta. Ja kuten tiedätte, näkemys tästä on aika negatiivinen ja ainakin varovainen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Istvan Holling seuraavana äh, Unkarista. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin esittää poliittisia kommentteja ensin. Olin yhtä mieltä Jolaneni kanssa, kun hän sanoi, että Liian harvat ihmiset osallistuvat Eurooppa-vaaleihin. Olemme sitä mieltä, että tämä ei johdu Euroopan vaalilainsäädännön vanhanaikaisuudesta, vaan kyllä tässä on paljon syvällisempiä syitä. Euroopan kansalaiset eivät mene äänestämään tai eivät jätä äänestämättä vanhanaikaisen vaalilainsäädännön takia, vaan siksi, että he eivät ole tietoisia siitä, mistä on kysymys toimielimissä. Emme usko, että vaalilainsäädännön uudistamisella tästä ongelmasta selvitään. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että on hyvä tarkastella ja mahdollisesti uudistaa vaalilainsäädäntöä. Mutta kyllä meillä on periaatteellinen ongelma tässä. jos, mikäli nyt haluat, olisi parempi ehkä, ehkä pysyä suositustasolla eikä pakottaa jäsenvaltiota hyväksymään tätä linjaa. Jos pysyttäisiin suositusten tasolla, niin voisimme tätä tukea. Emme usko, että jäsenvaltiot voisivat arvostaa tällaisia säännöksiä. Tämä onnistuisi paljon Euroopan tason täytäntöpanossa. Mutta kun ajatellaan niiden vaalien tasolla, niin voimme kyllä tätä tukea. Meillä on samantyyppistä sääntelyä jo olemassa Unkarissa ja voimme tukea ehdotuksia, jotka koskevat kolmansissa maissa asuvia kansalaisia niin, että hekin voisivat äänestää Euroopan vaaleissa. Sitten nämä ehdotukset, jotka koskevat logojen käyttöä, eurooppalaisten puolueiden logojen käyttöä, niin me kannatamme tätä, mikäli se ei ole pakollista, vaan se on vain suositus. Jos tähän suuntaan voidaan mennä, voimme kyllä kannattaa ehdotusta. Kiitoksia. Thank you very much indeed. I would like now to give the... Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana puheenvuoron saa Diane James Euroopan parlamentissa. Kiitoksia, kiitoksia näistä kommenteista tänä aamuna. Ystävän kuningaskunnan jäsen haluaisin kommentoida tätä, varsinkin kun huomioon, että valitettavasti me taidaan olla mukana vuoden 2019 19 vaalissa ja sitä ei ole kuitenkaan takeita, niin haluaisin sitä jotakin kommentteja. Tässä mietinnössä osiossa 6 sivulla 2 teette aika mielenkiintoisia ehdotuksia ja haluaisin korostaa sellaisia kohteita, jotka osoittavat, mitä relevantteja yhdistyneen kuningaskunnalle ja muille jäsenvaltioille nämä ovat, joita kannattaa pohtia. Ensimmäinen niistä on se, että ehdotatte yhteistä kahdeksan viikon määräaikaa ennen vaaleja tietojenvaihdossa ja rekisteröinnissä. Yhdistynyt kuningaskunta esimerkkinä tarkistaa äänestäjäluettelonsa edellisen vuoden syksyllä. Ja tämä mahdollistaa sen, että meillä voi olla todella hyvälaatuinen prosessi, jonka avulla voidaan kerätä tietoa ja tarkistaa sitä. Eikä se ole mitenkään ainutlaatuinen. Ja tällainen aikalainen, jonka edustaja Lainen olette ehdottanut, ehdottaisin, että se on riittämätön. Ehkäpä meidän tulee tarkastella sitä uudelleen, ottaen huomioon ei pelkästään nyt kuningaskunnan kantaa, vaan myös muiden kantoja. Ja varmistautua siitä, että se tietojenvaihto, joka meillä on, ottaa tosiaan huomioon mahdolliset petolliset äänestysyritykset. Ja lisäksi tulisi korostaa sitä, että suurlähestystä usein muissa maissa käytetään äänestämiseen. Tähän mennessä se on toiminut hyvin. Eli jos se on osa prosessia, joka nyt jo toimii hyvin, miksi ihmeessä sitä pitäisi muuttaa? Miksi se pitäisi ottaa tästä pois? Toinen kohta koskee äänestysoikeutta EU-vaaleissa – kaikille unionin kansalaisille, jotka asuvat unionin ulkopuolella. Itse asiassa kysymys, jonka haluan ottaa esille, on se, onko kaksoiskansalaisuuskysymystä pohdittu riittävästi. Erityinen aika raja esimerkiksi ähm, tälle ulkoiselle asumiselle pitäisi määritellä. Tämä on tullut esille myös äskettäisessä kansanäänestyksessämme, jossa 15 vuoden sääntö merkitsi sitä, että kaikki, jotka asuivat yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, eivät itse asiassa kyenneet osallistumaan kansanäänestykseen. Se mielestäni oli hyvä lähestymistapa. Eli pitäisikö tässä pohtia myös jonkunnäköistä tietyn aikataulun esittämistä? Sillä on henkilöt, jotka tekevät valintansa, haluavat asua toisessa maassa, ovat mukana sen maan taloudessa ja toiminnassa. Miksi silloin heillä pitäisi olla minkäännäköistä vaikutusta siihen, mitä Euroopan unionissa tai yksittäisessä jäsenvaltiossa tapahtuu? Kolmanneksi, tämä ei koske tätä teidän luetteloanne, mutta se löytyy kappaleesta, joka tulee teidän luettelonne jälkeen. Se koskee asiaa, joka liittyy 16 vuoden ikärajan harmonisoimisen vähimmäisikärajana. Tämä tuli esille myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksessä. Äänestys on tärkeä oikeus ja se on myös velvollisuus. Olen täysin samaa mieltä, mutta halusin esittää, että jos nuoret eivät ymmärrä politiikan sisältöä, eivät ymmärrä niitä asioita, jotka heillä ovat edessään, niin kyllähän se vääristää tuota oikeutta ja velvollisuutta sen panoksen laadun suhteen, jonka he tekevät. Kaksi kohtaa vielä, jotka mielestäni eivät löytyneet tästä raportista mietinnöstä, olivat ne. Olen tietoinen siitä, että tässä on ehdotus se, että yhdistynyt kuningaskunta poistuu maisemista ennen vuonna 2019 vaaleja, että luottaisi 73 kohtaa parlamentissa ylikansallisille poliittisille puolueille. Saisinko lainan teiltä tähän näkemyksenne? Oletteko pohtinut tätä? Ja viimeiseksi kansallisten kansanäänestysten osaa. Mehän kuulimme vihreän puoluejohtaja Harmsilta sen, että niitä pyydettiin kiellettäväksi. Juncker on sanonut samaa viime päivien aikana. Olen sitä mieltä, että jos tässä nyt on tarkoitus puhua äänestämisestä ja vaaleista, niin kyllä tuohonkin kansanäänestyskysymykseen täytyy pureutua. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja näin. Anna-Maria Surra seuraavana. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. 12 vuotta sitten tulin Euroopan maahanmuuttajana ja tänä päivänä olen Kataloniasta edustamassa Espanjan valtiota. Oma puolueeni on Katalonian vasemmista puolue ja haluan antaa näkyvyyttä 20 prosentille väestöstä. Kataloniasta 20 prosenttia väestöstä on maahanmuuttajia. Alueellamme todella elää yhdessä ihmisiä rauhassa ja erilaisuuksia kunnioittain. En usko, että getot tai assimilointi ovat mitään ratkaisuja, vaan on elättävä yhdessä ja kunnioitettava toinen toisiaan. Tästä syystä tänä päivänä vetoa myös Euroopan tasolla maahanmuuttajien äänestämisoikeuteen. Äänestämisen pitäisi olla sidoksissa ihmisen kansalaisuuteen ihmisen asuinpaikkaan eikä vain kansalaisuuteen. Tässä Euroopassa, jossa kaikki esämme, elämme, on tärkeää tehdä tämä täsmennys. Olisi myös tärkeää näin rajoittaa rasistisia ja ulkomaalaisvastaisia puheita, joissa, jotka aina ennen vaaleja ilmääntyvät ja maahanmuuttajia syytetään kaikesta, kaikesta pahasta ainoastaan siksi, että emme voi että he eivät voi äänestää eh, asioiden puolesta, jotka ovat heille tärkeitä, joita haluavat puolustaa. Olemme jo nähneet, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, eh, kun tällaista diskurssia on kuultu. Euroopan unionin pitäisi olla etulinjassa ja siellä pitäisi päästä eh, puheista käytäntöön näissä ihmisoikeuksia, rasismia ja ulkomaalaisvastaisuutta koskevissa asioissa. Uskomme, että äänestysoikeuden avulla voitaisiin valtavasti konkretisoida tätä puolta ja olisi tärkeää, että meillä olisi mahdollisuus positiivisesti osallistua, että kaikilla äh, asukkailla olisi tämä mahdollisuus. Mekin olemme osa tätä Euroopan unionia, haluamme osallistua siihen ja rakentaa yhdessä parempaa tulevaisuutta kaikille. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Surra. Eh, Philippe Filip, Filip Hau seuraavana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tarkennan, että olen belgialainen, kun puhun nyt tässä ranskaa. Muutama kommentti kuitenkin tästä tekstistä, jota meillä on ehdotettu. Tässä on useita säännöksiä, jotka ovat seurausta hyvästä demokraattisesta käytännöstä. Minusta ainakin vaikuttaa tiltä. Ei niitä varmaan nyt enää kannata sen kummemmin muistuttaa. Mutta en usko, että pitäisi olla esteitä sen suhteen, että nämä kaikki ehdotukset menisivät eteenpäin esimerkkinä tässä suhteessa. Tasa-arvoisuus vaalikampanjassa tai sukupuoleen liittyvä näkökohta, jotka täytyy ottaa huomioon. Nämä kaikki ovat sellaisia asioita, joiden ei tulisi aiheuttaa minkäännäköisiä ongelmia mielestäni on erittäin tärkeää ja haluankin vielä kerran muistuttaa siitä, että kaikki ne, jotka on valittu ja Euroopan parlamenttiin on valittu kansanedustajina, mutta tässä on tiettyjä yhteisiä tekijöitä. Esimerkiksi se kynnysarvo, joka määrittelee, tuleeko henkilö valituksi vai ei. Tämä on tärkeä näkökohta, joka vaatii ehdottomasti sitä, että meidän täytyy puhua tästä mahdollisimman laajapohjaisesti. Minkälainen prosenttiosuus ääniä pitää saada, että henkilö tulee valituksi? Vaalin osallistumisessa maani muodostaa poikkeuksen, ei kuitenkaan ainoa. Meillä äänestäminen on pakollista. Vaaleihin osallistuminen on pakollista ja näin ollen osallistuminen ei ole suinkaan niin ongelmallista kuin monissa maissa. Tämä on yksi tapa saada kansalaiset kiinnostuneiksi eurooppalaisista ongelmista. Lisäisin tähän ehkä muutaman näkökohdan. Tässä puhuttiin äänestysoikeudesta ulkomailla. Asia on tärkeä, koska on vaikea kuvitella. Muistutan, että on esimerkiksi maita, joissa Euroopan parlamentin vaalit pidetään samanaikaisesti kuin muut vaalit. On vaikea kuvitella, että voisi olla erilainen äänestäjäkunta riippuen vaaleista. Ja siitä syystä minusta meidän täytyy tietyn säännön puitteista pyrkiä, ähm, puitteissa pyrkiä määrittelemään tilannetta. Ja sitten 16 vuoden ikä, äänestysoikeuden alkuun. Uskoisin, että maat omien vaaliensa puitteissa, ei, monet eivät ole halunneet ottaa käyttöön tällaista käytäntöä. Ja olisi ehkä hieman outoa, jos Euroopan vaaleissa tilanne olisi erilainen kuin kansallisissa vaaleissa. Vaikuttaa siltä, että tuota olisi vaikea tukea kaksoiskansalaisuus, hän kysymys otti esille. Tunnen kansalaisia, varsinkin silloin kun kysymys on kaksoiskansalaisuudesta, kun kysymys on naapurimaista, jotka ovat selittäneet, että ovat äänestäneet kaksi kertaa Euroopan vaaleissa. Ja äh, kysyisin, missä määrin äh, valvonta on mahdollista tässä suhteessa. Jos ollaan sitä mieltä, että kansallisemman voimat äänestää ulkomailla, niin silloin täytyy ratkaista jollain tavalla tämä monen äänen antamisen ongelma. Se on erityisen tärkeä varsinkin, kun katsotaan lopputuloksia. Ja sitten on sellainen näkökohta, jonka haluan ottaa esille, joka koskee tätä keskustelua, jota käydään Belgiassa ja ehkä muissakin maissa. Se koskee sähköistä äänestystä internetäänestyksiä ja kirjeäänestystä, kaikki ne ongelmineen, jotka näihin liittyvät, kun pyritään valvomaan sitä, ettei äänestyksen ole vaikutettu ulkopuolelta mitenkään ja että äänestys tapahtuu vapaasti. Meidän tulisi ehkä tässäkin suhteessa pyrkiä tarkastelemaan näitä eroja, joita meidän maidemme välillä on jotta voisimme saada aikaiseksi jotain sitten, jonka kaikki voivat hyväksyä. Yleisesti ottaen toistan kuitenkin, että minun mielestäni se, että otetaan käyttöön sääntöjä, jotka pohjautuvat hyvään demokraattiseen käytäntöön ja viedään niitä eteenpäin, eikä oteta käyttöön sellaisia säännöksiä, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia eri maissa, on hyvä etenemistapa. Puheenjohtaja, kiitoksia seuraavana puolesta. Dziękuję. E, według mnie kluczowa jest odpowiedzenie... Kiitos. Avainkysymys, on meidän on vastattava, on se, mitä että se tulee kalliiksi, että meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä, jotka lähtevät äänestämään. Monet kansalaiset pitävät EUta tällaisena erillisenä entiteettinä, joka elää jäsenvaltioiden ulkopuolella. Ja tämä vaikuttaa kansalaisten näkemykseen. Eli tämä, tähän on vaikea tavallaan suhtautua kansallisissa parlamentissa. Ja kun me hylkäsimme tämän keltaisen kortin, niin meidän pitäisi katsoa myös sitä, miten voisimme kunnioittaa kansallisten parlamenttien työtä enemmän. Minulla on asiakirjoja komission puheenjohtajan suorasta vaalista, mutta tämä ei kuitenkaan ole oikea vastaus kriisiin. Paikallisuuden se, että paikallisesti ei ole kunnon suhteita, suhteita Brysselin johtaa äänestysvilkkauteen. Ja se vaikuttaa ja, se, että meillä olisi yhteinen vaalipiiri, ei ratkaise tätä. Meidän täytyy tämä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken ratkaista äänestys vilkkaudella on epäsuora vaikutus politiikkaan. Suora Euroopan komission puheenjohtajan vaali ei varmasti lisäisi äänestysvilkkautta, mutta se vaikuttaisi komission puheenjohtajan toimivaltuuksiin ja niiden kasvamiseen. Ja ehkä sen tulisikin olla näin. Mutta euroskeptisyyden ja nationalismin kasvun myötä tämä olisi kontraproduktiivista. Tämä johtaisi Euroopan kohesion heikentämiseen. Ja Se, että harmonisoitaisiin äh, äänestyspäivät ja myös esimerkiksi äänestysluetteloiden äh, päättäminen, äh, ulkomailta äänestäminen tai yhteinen logo. Nämä kaikki aloitteet ovat hyväksyttäviä, mutta meidän pitäisi miettiä, onko tämä se, mitä me tarvitsemme. Koska meidän täytyisi heijastella tätä yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa – Uh, Mark-Angel Luxemburg. kiitoksia kutsusta ja kiitoksia tästä aiheesta. On tärkeää muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeitä nämä lainsäädännölliset menettelyt ovat tässä tapauksessa. Luxemburgin kansallinen parlamentti arvostaa sitä, että Euroopan parlamentti ei päättänyt lähteä yhdenmukaistamaan menettelyjä ja, ja, ja eikä jättänyt syrjään näitä kansallisia tapoja. Sovimme, että 40 vuoden jälkeen on totta, että on tärkeää keskustella jostakin muutoksesta joitakin sopeutuksista. En nyt haluaisi käyttää sanaa muutos, koska ei nyt suurempia muutoksia tänne näin tarvitaan, mutta minulle tärkein erityispiirre, joka koskee näitä eurooppalaisia puolueita, on kiinnostava, mutta monissa maissa on myös eri puolueet, jotka kuuluvat samaan poliittiseen ryhmään. Tämä voisi olla ongelma. Herra Lainen mainitsi, että sukupuolten tasa-arvo on tärkeä asia. Viime viikolla äänestimme lain Luxemburgissa, jossa Euroopan vaaleissa tarvitaan 50 prosenttia 50 prosenttia naisia ja miehiä, jos halutaan saada julkista rahoitusta vaalia varten. Tämä olisi varmasti hyvä askel eteenpäin omassa maassani asianmukaisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Olisi kiinnostavaa, jos voisin esittää kysymyksen. Haluaisin tietää tästä huippuehdokasasiasta. Olen ymmärtänyt, että neuvosto ei sitä kovinkaan kannata. Mikä on Euroopan parlamentin kanta? Millä tavalla täällä keskustellaan tästä kärkiehdokasasiasta? Kiitoksia. Oh. Niin vielä yksi asia. Luxemburgissa on puhuttu myös näistä moninkertaisista äänestämisestä. Meillä on paljon eh, eh, ihmisiä, joilla on useita kansalaisuuksia ja jopa ystäväni ovat kertoneet, hyvin monet ihmiset ovat äänestäneet kahteen kertaan, todella ystävänikin ovat kertoneet näin tehneen, ja tämä tietenkään ei ole asiallista, joihin tarvitaan valvontaa. Eh, thank you very much, Mark. Madame Delmira Barreira. Seuraavan Delmira Barreira. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Kiitoksia puheenjohtaja oikein hyvää huomenta kaikille. Tästä asiasta on nyt täällä puhuttu ja täällä on esitetty puheenvuoroja siitä, mistä johtuu niin alhainen äänestysvilkkaus Euroopan vaaleissa. Jos emme ole yhtä mieltä syistä, niin on aika vaikea päästä yksimielisyyteen ratkaisuistakaan. On totta, että minun kaltaiseni puolue tai muut edustajat, jotka täällä ovat puheen, puhuneet mielisyydestä. On tärkeää, että vahvistetaan Euroopan toimielinten oikeutusta ja parannetaan puolueiden näkevyyttä, vaalien näkyvyyttä ja kuinka tähän sitten päästään. Siihen on erilaisia toimintatapoja. Omassa maassani on muistettava konteksti on muistettava, että monet asiat, jotka täällä on ehdotettu, merkitsevät sitä, että oli, olisi muutettava äh, lähes perustuslain tasoisia lakeja Euroopan Espanjassa. Kyseessä ei ole laki, joka yleensä muutetaan parlamentisten ryhmien kautta ja sen takana on laaja yksimielisyys niin kuin demokraattisen järjestelmän kuuluu olemme hiljattain hyväksyneet vaali lain muutoksen, joka oli hyvin erikoislaatuinen ja se sai laajan tuen. Viikko sitten kuitenkin tehtiin muutokset, muutos, jolla vaikutettaisiin tähän äänestysvilkkaukseen ja parlamentti oli kuitenkin tässä jakautunut maa, jossa vaalilaki edellyttää laajaa yksimielisyyttä niin kuin Espanjassa on, niin tämä edellyttäisi kyllä todella perusteellista keskustelua ja olisi pikkuhiljaa päästävä näihin sopimuksiin. Kiitoksia. Ah, uh, Madame <laughs> Hübner has gone, so okay, the next one uh, is... No niin, seuraavaksi sitten kollega Maria Triantafilu. Teidän täytyy saada mennä bussiin tai lentokoneeseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hän sitten sukunimeni oikein. Ja Äh, vaalilainsäädäntö on sinänsä tärkeää ja se on erityisen tärkeää siksi, että se liittyy keskusteluun, jota käydään Euroopan kansalaisista ja äänestyksistä. Miksi asiasta keskustellaan tänään? Miksi käymme tätä keskustelua tänä päivänä Euroopan unionissa, jossa vaikuttaisi olevan paljonkin paineita meidän täytyy ymmärtää, että vaalilainsäädäntö johtaa erilaisiin poliittisiin lopputuloksiin. Eli tästä syystä Euroopan unionin Euroopan unionilla täytyisi olla prosesseja ja lainsäädäntöä, jotka turvaavat osallistumisen ja aktiivisen sellaisen. Olen lukenut tämän ehdotuksen. Jotkut näistä ehdotuksista ovat erittäin mielenkiintoisia. En usko, että tässä juurikaan on paljon erimielisyyksiä teknisistä parannuksista, mutta meidän täytyy käsitellä kaikkein kiireellisimmät asiat, joita meillä on edessämme tänä päivänä. Monet kollegat ovat viitaneet siihen, että osallistuminen on matalaa, ja tähän ei ole varmasti mitään helppoa lääkettä. Emme voi kuitenkaan tätä ongelmaa huomiota, emmekä ratkaista sitä teknisin keinoin, koska kyseessä on poliittinen ongelma. Ja minä uskon, että meidän täytyy olla rohkeita, kun teemme arvioita siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut ja millä tavalla edellinen vaalilainsäädäntö on toiminut. Ja käsittääkseni ne Euroopan kansalaiset, jotka näkevät edelleen etuja Euroopan integraatioprojektin jatkumisessa, joutuvat arvioimaan sen, mitä Euroopan unioni on saavuttanut. Ja meidän täytyisi myöskin puhua reellisesti meidän täytyy tarkastella sitä, millainen, miten voidaan järjestää vaalit avoimella tavalla tasa-arvoisesti. Varmaankaan kukaan ei ole tasa-arvon lisäämistä vastaan, mutta kun tässä nyt viitataan naisten miesten välisen tasa-arvon, niin ei saisi jättää huomiota sitä, että kotiväkivalta on naisten ensimmäinen kuolin syy kautta Euroopan. Miksi tämän kommentin esitän? Se johtuu siitä, että haluan osoittaa, että meillä esillä olevat asiat ovat poliittisia, eikä niitä kyetä ratkaisemaan pelkästään teknisin parannuksiin. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että jaamme vastuun, ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja Jos haluamme saada tasaveroisen osallistumisen kaikilta eh, jäsenvaltioilta, niin me tarvitsemme syvällisiä uudistuksia. Tulisi aloittaa keskustelu tärkeistä syvällistä uudistuksista, sen jälkeen puhua teknisistä parannuksista. Puheenjohtaja, kiitoksia. Synkowski seuraavana. Ja. Kiitos puheenjohtaja. Edustan Puolan parlamentissa Eurooppa-valiokuntaa. Ja me olemme ö, olemme laatineet aiheesta asiakirjan, johon suhtauduttiin hyvin negatiivisesti. 20 äänesti kriittisen näkemyksen puolesta, vain yksi vastaan joten se osoittaa, että Puolan parlamentissa sekä valtapuolue että suuri osa oppositiosta ovat samaa mieltä. No mistä tämä näkemys tulee? Ei ole kysymys äh, vain äh, äänestyskoodista, jolla säädellään Euroopan vaaleja. Tutaj do Ajatellaanpa vaikka tätä yhdistön kuningaskunnan kansanäänestystä. Vaikuttiko siinä jotenkin vaalilainsäädäntö? Ei millään tavalla, vaan, vaan kansanäänestyksen aihe oli se, joka kansallisia kiinnosti. Pelkäänpä, että Euroopan parlamentin vaaleet ei ole asia, joka herättää kansalaisten kiinnostusta, koska Euroopan unionissa käsitellään asioita, jotka kansalaisten näkemy- näkövinkkelistä ovat vähän toissijaisia. Ne ovat asioita, jotka kiinnostavat vain pientä asiantuntijaryhmää tai Euroopan parlamentin jäseniä. Joskus eurooppalaisia politiikkoja, mutta kansalaiset ovat kovin kaukana tämän tason päätöksistä. Tässä juuri on kysymys demokratian vajeessa Euroopan unionissa. Se ei useinkaan riipu siitä, että onkohan nyt sitten äänestyslipukkeessa euro- eurooppalaisten puolueiden logo tai minkälaisia kynnyksiä tai, tai milloin ehdokkaat rekisteröidään yhdessä tai toisessa jäsenvaltiossa ja milloin vaalit pidetään. Nämä kaikki ovat ovat kyllä ongelmia, mutta jotka ovat ehkä kolmannen tai neljännen tason ongelmia. Jos me käsittelemme asioita, jotka kiinnostavat kansalaisia, niin sitten äänestysvilkaus nousee. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron, koska olemme tekemässä tässä nyt johtopäätöstä. Haluavatko parlamentin eh, kollegat vielä puhua vaalilainsäädännöstä? Kukaan ei halua puhua, joten eh, suljen keskustelun nyt. Eli päätän keskustelun. Ja nyt eh, ehkäpä pyytäisin Joota vetämään johtopäätökset ja sitten minä. Kiitos teidän näkemyksistänne ja huomioistanne jotka ovat hyvin tärkeitä meille. On tärkeää meille kuulla, mitä mieltä te olette, mikä ilmapiiri on. Sanoin heti alussakin jo, että hyvä vaalilakihan ei voi korvata hyvää politiikkaa, kun monet sanovat, että miksi me tässä puuhastelemme vaalilainsäädännön kanssa, kun samanaikaisesti on talouskriisi, terrorikriisi, pakolaiskriisi. Mutta eihän tässä nyt voi sanoa, että, että tässä toinen sulkisi toisen pois. Me tarvitsemme hyvää politiikkaa, mutta me tarvitsemme myös hyviä demokraattisia käytäntöjä, kuten kollegamme Ruu Belgiasta sanoi. Eli meidän tarvitsemme hyvää demokraattista käytäntöä yhteisille vaaleille Euroopan parlamenttiin. Luonnollisesti kansallisten parlamenttien kollegoiden ja kansalaisten joukossa ongelmat ovat enemmän pääosassa sen sijaan, että millä tavalla minä osallistun vuoden 2019 eurovaaleihin. Mutta se, että nämä nostettaisiin vastakkain, ei ole kovin vakavasti otettavaa. Me haluamme jäsenvaltioihimme hyvän vaalilainsäädännön, koska me haluamme, että ihmiset osallistuvat tähän demokraattiseen harjoitukseen. Euroopan tason lainsäädäntö tapahtuu, sitä tapahtuu joka viikko, joka kuukausi aina kun me tapaamme Strasbourgissa maanantaista perjantaihin ja miten paljon sääntöjä me Euroopassa yhdessä teemme, niin nyt me haluaisimme, että ihmiset valitsevat sellaiset ehdokkaat itselleen, jotka heitä parhaiten tässä lainsäädäntötyössä voisi edustaa. Ja liberaalisessa demokratiassa, onneksi vielä ainakin ja toivon mukaan jatkossakin, kun näkee tiettyjä suuntauksia hieman vähemmän liberaaliin ja demokraattiseen politiikkaan ja siitä saan kyllä aikamoista äh, päänsärkyä. Mutta joka tapauksessa kansalaisilla on mahdollisuus äh, Eurooppa-vaaleissa myös valita protesti. Meillä on ihan tarpeeksi edustajia parlamentteja, äh, tarpeeksi edustajia Euroopan parlamentissa, jotka edustavat näitä protestiäänejä. Se on ihan legitiimiä ja hyvä. Mutta teidän puheenvuorossanne kävi ilmi myös, että tätä järjestelmää voidaan sopeuttaa, mutta vuoden 1976 vaalilainsäädäntö, no kuka haluaa jämähtää edelliselle vuosituhannelle, no minä en ainakaan halua. Minä haluan siirtyä 2000-luvulle ja ohjata ja tavallaan heijastella EUn kehitystä. Tämä vastannee moniin äh, puheenvuoroihin siitä, että äh, ääni tai että vaalilainsäädäntö ei ole niin tärkeä, että meidän ensin pitää hoitaa maahanmuuttopolitiikkaa ja sitten vasta siirtyä vaalipolitiikan, vaalilainsäädännön pariin. Ja minusta tämä on hieman pintapuolista. mehän emme harmonisoi Euroopan vaalilainsäädäntöä. Me yritämme löytää yhteiset säännöt ja demokraattiset käytänteet, joita me edustamme. Monis, monilla aloilla meillä on vähimmäistandardit, Ja me haluamme vähimmäistandardeja myös muille aloille, myös eurooppalaisille puolueille. Meillä on myös eurooppalaiset säännöt äh, Eurooppa-puolueille, myös Euroopan parlamentin edustajalle, mutta ei vaaleille, europarlamentin vaaleille. Eli tämä on hieman skitsofrenista. Eli me olemme tässä jälkijunassa. Meillä on pitkä matka, koska tämä on jäänyt jumittamaan vuoden 1976 lainsäädäntöön. Eli me emme harmonisoi mitään, emme me ole tekemässä mitään vaalien yhtäläistämistä, mutta haluamme vain sopeuttaa näitä menetelmiä sillä tavalla, että myös uudenlaiset niin, että Euroopan perusarvot tulevat niistä esiin. Siinäpä vastauksena ehkäpä myös äh, herra Atsubalisin huomioon, huomioihin. Vaalitaistelut äh, jäsenvaltioissamme ovat sellaiset, äh, mitä maan kulttuurit ovat, eikä tätä olla yhdistämässä tai harmonisoimassa, mutta vähimmäisstandardit pitäisi löytää. Ja herra Holitscher, ei mitään velvoittavia sääntöjä, vaan kaikki vapaaehtoisesti. No, tämäkin on yksi näkemys. Me olemme EU, meillä on yhteiset säännöt ja joskus se voi olla avuksikin, että on tietyt säännöt, koska silloin voidaan myös luoda yhtäläiset edellytykset. Me valitsemme Euroopan parlamentin, jossa Lissabonin sopimuksen mukaisesti jäsenet eivät ole omien jäsenvaltioissa edustajia, vaan koko Euroopan kansalaisten edustajia. Eli EUn edustajia eikä primääristi kotimaan edustajia. Näen, että tuolla monet puristelevat päätään, mutta näin se on ilmaistu perustamissopimuksessa ja se Euroopan ajatus on. Me laadimme täällä lainsäädäntöä EUlle. Toki mukaan tulee oman maan intressit ja mentaliteetti, mutta lainsäädäntö on EUn lainsäädäntöä, ei mitään Saksan lainsäädäntöä, Ranskan lainsäädäntöä, vaan tämä on yhtä, yhteinen lainsäädäntö koko EUlle. Tämä on joidenkin vielä vaikea hyväksyä, mutta näin se on ollut jo yli 50 vuotta ja toivon mukaan se jatkossakin on, koska muuten voimme unohtaa koko EUn ja siirtyä toimimaan kuten vaikkapa YK. Mutta sitten se ei ole enää EU. Ja Rovantain James, kiitokset tästä hyvin rakentavasta huomiosta oli erittäin mielenkiintoista, että UKIT itse on sitä mieltä, että ei ole mitään takeita sille, että EU eh, e on jo vuonna 2019, eh, että Iso-Britannia on 2019 jo EUn ulkopuolella. Ai te ette kuulu enää ukippiin, olette vapaana ja teillä voi olla eh, oma näkemyksenne ja mielipiteenne, selvä. Mutta olitte ihan oikeassa huomiostanne, että me tarvitsemme äänestysrekisterin, vaalirekisterin, joka on määritelty jo ennen vaaleja ajoissa. Ihmisten täytyy tietää, ketkä ovat edustajia, ja tässä Iso-Britannia on toiminutkin erinomaisella tavalla. Te olette aina ensimmäisenä, joka päättää tästä rekisteristä ja esittää ehdokkaat, ja minusta se on hyvä. Mutta olemme todenneet myös, että Monet tekevät tämän vasta ihan nippanappa ennen vaaleja ja silloin tapahtuu tällaisia virheitä, että tulee tavallaan kaksinkertaisesti, kaksinkertaisia tällaisia, että kellä on kaksinkertainen, kellä on kaksi kansalaisuutta ja kuka on rekisteröity sinne, kuka tänne. Ja silloin ihmiset voivat käydä äänestämässä kahteen kertaan. No, ehkä se on kuitenkin parempi kuin että ei äänestä ollenkaan, mutta eihän se nyt ole ok sekään. Ja me olemme halunneet, että se olisi kahdeksan viikkoa minimissään. Me olimme siis 12 viikon kannattajia, mutta kompromissi oli kahdeksan viikkoa, joka on aika nippanappa. Monissa maissa on miljoonia ihmisiä, ja satoja tuhansia niitä, joilla on kaksoiskansalaisuus. EU-kansalaisten valinta kolmansissa maissa. Me kehotamme ihmisiä liikkumaan, mobilisoitumaan myös muissa maissa – ja monet ovat esimerkiksi ammatillista syistä ulkomailla, kun on Eurooppa-vaalit ja meidän mielestämme pitäisi voida hoitaa asiaa niin, että nämä ihmiset voivat osallistua Eurooppa-vaaleihin millä tavalla se sitten tehdään. Jos joku on asunut koko elämänsä kolmannessa valtiossa, tästä täytyy puhua vielä. Ja tämä, että vaali, äänestysoikeus laskettaisiin 16, no se ei ole tulossa. Ehkäpä neuvosto antaa jonkinnäköisen suosituksen jäsenvaltioille miettiä asiaa. Nuoret 16-vuotiaat ovat minun mielestäni täysin kykeneviä antamaan äänensä. tavallaan kasvavat hyvin varhaisessa vaiheessa ja meidän pitäisi varhaisessa vaiheessa sitten saada heidät mukaan myös luomaan ja osallistumaan Euroopan yhtenäisyyden historiaan. Sitten kysymys sähköisestä äänestyksestä. Ja tässä on myös kehotettu jäsenvaltioita tarkastelemaan asiaa. Viro hoitaa jo asian näin ja on muita maita, jotka ovat äh, lähdössä tätä nyt testaamaan. Ja kun ongelmat on ratkaistu liittyen esimerkiksi tietoturvaan ja liittyen manipulointiin, mahdolliseen manipulointiin, niin tämä voisi olla ihan hyvä ajatus. Mutta USAssa kolmessa osavaltiossa nyt lasketaan uudelleen ääniä johtuen nimenomaan tästä automaatiosta. Eli silloin sen täytyisi, jos tähän lähdetään, niin silloin sen täytyy olla mahdollisimman turvallista. Kollega Mahu Belgiasta sanoi vielä, että vähimmäiskynnys olisi tärkeä. 26 maata ihan faktisesti niillä kuulla maalla on lainsäädännön mukaan tällainen kynnys, kahdella maalla ei, Espanjalla ja Saksalla. Ja mm, täällä on kollegoita, jotka ovat päässeet hyvin pienellä äänimäärillä parlamenttiin 0,7 prosenttia muut ovat tarvinneet 700 000 ääntä ja joku on päässyt 100 000. Ja sen vuoksi meidän mielestämme ehkäpä tällainen ääniminimikynnys olisi välttämätön parlamenttia pääs, parlamenttiin pääsyä varten. Ja Reshinkovski Puolasta sanoi, että kansalaiset ehkäpä muista syistä eivät äänestä Eurooppa-vaaleissa. No Eurooppa-vaali tulee aina olemaan ongelma, koska Bryssel on automaattisesti kauempana kuin eh, oman kunnan tai kaupungin eh, kunnantalo tai pääkaupunki. Tämä on asia, jonka puolesta me joudumme taittamaan peistä vielä kauan. Tästähän USA Washington eh, on selkeä esimerkki tällaisesta vihollisesta ja niinhän Brysselkin on. Tavallaan oikeutetusti, tavallaan epäoikeutetusti koska tätähän on käytetty tällaisena syntipukkina monille muille asioille, joista Bryssel ei todellakaan ole vastuussa. Ja siksi tämä on tällainen handicap, joka meillä on aina Eurooppa-vaaleissa. Ja Katalonian kollega se, että annettaisiin, että valittaisiin ihmisiä unionissa eikä vain EUn kansalaisia. Meillä on 30 miljoonaa ihmistä EUssa, jotka elävät täällä jo kolmasista maista, he ovat lentäneet täällä kauan, heillä ei ole kansalaisuutta. Ja olisi mielenkiintoista katsoa, voisivatko he osallistua vaaleihin ja poliittiseen elämään. Jotkut maat ovat tämän toteuttaneet kunnallisvaaleissa, jolloin kolmannen, kolmansien valtioiden kansalaiset voivat osallistua kunnallisvaaleihin. Me olemme puhuneet tästä myös, mutta niin pitkälle emme ole päässeet vielä Eurooppa-vaalien osalta. Näin. Toivon mukaan minä nyt äh, ainakin suurin piirtein sain vastattua teidän kysymyksiinne. Ja herra aina sanotaan, että että EU:ssa on demokratia vaje. Tämä on sellainen mantra, jota hoetaan hyvin usein, myös silloin kun se ei ole totta. Minun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mitä tulee Eurooppa-vaaleihin ja Eurooppa-parlamenttiin, niin en minä tässä mitään demokratiavajetta löydä. Me olemme yle- siis meidät on valittu yleisillä vapailla vaaleilla – ihan kuten kansallisten parlamenttien jäsenet. Yleiset, vapaat, tasa-arvoiset vaalit. Eli meillä on ihan sama legitiimisyys Eurooppa-vaalien kautta valittuina laatia lainsäädäntöä. Ihan sama legitiimiys. Ja mitä tulee äänestysvilkkauteen, se vaihtelee jäsenvaltioittain. Olihan, olisihan se kiva, että useampi äänestäisi, mutta legitiimiys on olemassa. Ja me keskustelemme ihan yhtä intensiivisesti ja avoimesti kuin tekin ja meidän istuntomme jopa lähetetään internetin kautta. Kyllä minä tiedän paljon parlamentteja, jossa valiokuntien kokoukset eivät ole avoimia. Meillä ne ovat. Joten mitä tulee Euroopan parlamenttiin ja demokratiavajeeseen, niin en myönnä sitä. Meillä on enemmänkin välitysongelma. En tiedä, voisiko sitä kutsua informaatiovajeeksi, mutta Eurooppa-vaalit ja Eurooppa on kaukana ihmisistä ja siitähän siinä on kysymys, tästä linkin puuttumisesta. Ja puolueet ovat jättäneet tämän huomiotta – eivätkä he välitä tätä Eurooppa-politiikkaa kansalaisille. Ja tämähän on se syy, miksi me haluamme tähän parannusta. Esimerkiksi Eurooppa-puolueiden logon tuominen enemmän näkyville, niin että lähes niitä ihmiset näkisivät, että me teemme yhteistyötä Euroopan tasolla poliittisina perheinä ja yritämme tuoda eurooppalaista lisäarvoa ja yhdessä saada sitä aikaan. Eli ehkäpä tämä on tässä. Kiitos. Uh, thank you. Jo. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin hyvin lyhyesti viitata joihinkin näistä asioista, joita minun mielestäni pitäisi selventää. Ja ensinnäkin tämä näkemys, jonka muutama kollega kansasta parlamentista on esittänyt. Miksi tätä tarvitaan? Tarvitsemme sitä siitä syystä, että Kuten Philip Maut totesi, kysymys on eurooppalaisen demokratian laadusta. Tätä tarvitaan myös siitä syystä, että perustamissopimus tekee aivan selväksi sen artiklassa 3.1, että Euroopan parlamentin täytyy laatia ehdotus, jonka avulla suunnitella järjestelmä vaaleja varten. Ja se tarjoaa meille mahdollisuuden siitä, että joko meillä on yhtenäinen järjestelmä kautta jäsenvaltioiden tai sitten sellainen, joka pohjautuu yleis- yhteisille Olemme keskustelleet tästä ja sopineet siitä, että paras tapa kunnioittaa näitä eroja ja sitä, mitä kansalaiset ovat tottuneita, niin mennään näihin yhteisiin periaatteisiin. Ja koko periaate tässä asiassa on nimenomaan näiden yhteisen periaatteiden kunnioittaminen. Meillä on paljon joustavuutta, joka tarjotaan näille kansallisille perinteille, jos näin voitiin sanoa. Mielestäni on myös tärkeää olla tietoinen siitä, että meillä tässä lainsäädännön kappaleessa on kysymyksiä, joita meidän mielestämme pitäisi olla pakollisia. Ja niitä tulisi pohtia tulevaisuuden varalle ja varsinkin sitä, mitä mainittiin siitä, että 16-vuotiaat menevät äänestämään esimerkiksi Itävaltalassa. Olemme esittäneet tämän suosituksena tulevaisuuden varalle. Ja nuorten täytyy tuntea se, että on velvollisuus käydä äänestämässä, ei pelkästään oikeus. Ja, eli pyrimme välittämään tietoja, tiettyjä tietoja tulevaisuuden varalle. Toiseksi haluaisin huomata sen, että se mitä olemme loppujen lopuksi ehdottaneet on lopputulosta pitkän ponnistelun jälkeen kompromissin etsimiseksi. Me täällä parlamentissa, meillähän on kahdeksan poliittista ryhmää ja noin 300 poliittista puoluetta. Pyrimme siis etsimään kompromisseja pelkästään poliittisten ryhmien ja kansallisten valtuuskuntien välillä, koska mehän tulemme Euroopan parlamenttiin – kansallisten taustojemme kautta. Useat kollegat ovat olleet Euroopan vaaleissa usean kertaan ja ovat myös tottuneita siihen, mitä toteatte, mutta meidän mielestämme demokratian takia ja jotta voitaisiin tehdä Euroopan vaaleista tasa-arvoisemmat, näin kansalaiset saavat oikeuden tietää, kuka tuolla luettelossa on, ja meillä on tilanne, jossa kolme kokoinen vaaleja ihmiset jo tietävät, ketä äänestää. Heillä on oikeus, mahdollisuus tottua tilanteeseen. Meillä on ollut tapauksia viime vaaleissa, jossa kaksi viikkoa ennen vaaleja meillä oli ehdokasluettelo. Ja siitä syystä ehdotamme tämän kaltaista harmonisointia tässä yhteydessä ja määräaikoja vaaliprosessin tietyiksi vaiheiksi. Mutta ei tämä viikkomäärä ole mikään elämä ja kuoleman kysymys, vaan ymmärrämme, että tässäkin tarvitaan kompromisseja. Haluan myös korostaa, niin kuin tekin teille teitte, sitä, että me emme välttämättä heti saa suurempaa osallistumista vaaliin, mutta jos ihmiset näkevät, että vaaliprosessi tarjoaa heille enemmän tietoa, tarjoaa oikeuden olla yhteydessä henkilö, joka valitaan, jotta tietäisi, tiedettäisiin enemmän tästä henkilöstä siitä, mitä tämä tekee parlamentissa ja mihin poliittiseen ryhmään hän kuuluu ja minkä kaltaista poliittista agendaa tuo poliittinen ryhmä ajaa, niin siinähän, sitähän demokratiassa on kysymys. Eli palataan näihin faktoihin, nähdään ne. Nehän on ovat viime aikoina jääneet syrjään poliittisessa prosessissa. Kysymys on siis kansalaisten tasa-arvosta, kysymys on hyvästä demokraattisesta käytännöstä ja demokratialaadusta. Ja muutamassa spesifissä Äh, tämä lainsäädäntö tulee toivon mukaan voimaan tänä vuonna. Tänä vuonnakin meidän täytyy äh, viedä eteenpäin Brexit-prosessia. Mehän me tiedä, milloin ja tapahtuuko se. Mutta meillä on kuitenkin Euroopan parlamentin paikkojen uudelleenjakohaaste. Meillä on Euroopan neuvoston päätös. Asia täytyy hoitaa mieluummin äh, mahdollisimman varhain ja Tämäkin tekee myös keskustelun vaalilainsäädännöstä vielä haastavammaksi. Olemme valmiita tähän keskusteluun myös kansallisten parlamenttien kanssa. Ja parlamentaarikkoina edustamme Euroopan unionissa kansalaisia. Olemme valmiita pureutumaan kysymyksen, joka koskee tulevia parlamentteja eri näkökulmasta, jos otetaan huomioon kaikki eri haasteet, mukaan lukien paikkajako, Ja esimerkkinä kohta, jossa me emme pakota mutta ehdotamme tiettyä lähestymistapaa koskee niin vaalipäivämäärä. Meillä on erilaisia perinteitä. Torstait, perjantait, lauantait, sunnuntait. ei kokonainen viikko Euroopan vaaleja. Emme me sitä halua muuttaa. Emme halua ehdottaa yhtä ja samaa päivää kaikille, mutta me voimme voimme päättää nämä samanaikaisesti. Siksi ehdotamme tiettyä harmonisointia. Sunnuntai-iltana asia päättyy samanaikaisesti ja sitten meillä on suuri eurooppalainen tapahtuma, jossa nämä vaalitulokset julkaistaan kaikille samanaikaisesti. Tämän kaltainen harmonisointi sitten on se, jota on ehdotettu. because you mentioned it several uh, times. Ja sitten nämä äh, kärkiehdokkaat Niistä on käyty paljon keskustelua Euroopan parlamentissa. Kyse on vaikeasta kysymyksestä, kun puhumme tästä myös neuvoston kanssa ja todennäköisesti sitten ymmärrämme, että juridisesti meillä ei ole paikkaa tällä ratkaisulla, mutta jos katsotaan sitä, mitä tapahtuu eurooppalaisissa puolueissa, eurooppalaisissa poliittisissa perheissä, niin useimmissa niissä on jo tämänkaltainen lähestymistapa niiden omissa säännöksissä. Eli tämä prosessi tapahtuu poliittisesti Euroopassa. Se ei välttämättä löydy tältä lainsäädännöstä, mutta tällaisia poliittisia malleja ei voi pysäyttää. Meillä on tiettyjä tapoja, joihin meidän täytyy avata mielemme, sillä nämä kaikki ovat seurausta siitä, minkälainen poliittinen käsitys on tilanteesta. Ja näin Eurooppa hitaasti siirtyy eteenpäin ja hoitaa omaa demokraattista prosessiaan ja pyrkii hoitamaan sen yhdessä. Sitähän mekin pyrimme. Meillä on oikeus ja velvollisuus sopimuksen nojalla, mutta haluamme toitaa tämän yhdessä kansallisten parlamenttien kollegoidemme kanssa, koska olemme sitä mieltä, että kyseessä on yhteinen haaste ja yhteinen velvollisuus. Ja tästä syystä tämä on se tilanne, jossa tällä hetkellä olemme. Ja tarvitsemme mahdollisimman paljon uudelleenpohdintoja niin sen suhteen, millä tavalla nyt ehkä tulkitsette sitten asioita eri tavalla tämän päivän keskustelun jälkeen ja pyytäisimme teitä suhtautumaan vakavasti tähän yhteisenä haasteena. Me emme ratkaise eurooppalaisen demokratian ongelmia ja eurooppalaisen vaaliosallistumismäärän yhdellä iskulla, mutta voimme kuitenkin astua askeleen eteenpäin kohti sitä, mikä meidän mielestämme on tämän prosessin uskottavuus ja eurooppalaisen demokratian tila. Se tässä on kyseessä. Joten päätämme tämän kohdan nyt esityslistallamme, mikä merkitsee sitä, että teillä on jonkun verran aikaa viihdyttää itseänne täällä Euroopan parlamentissa. Lounas on kuitenkin vasta yhdeltä ravintola nollatasolla, eli katutasolla Euroopan parlamentissa. Kutsuisin teidät sinne, mutta sitten tapaamme jälleen kello kolmelta iltapäivällä, jotta voimme käydä keskustelua siitä, millä tavalla Eurooppaa muutetaan tulevat sopimukset ja muut sopimukset ja niiden hyödyntäminen. Kiitoksia.